Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να απολογηθώ για την καθυστέρηση. Huomenta pahoittelen tätä myöhästymistä. Se johtuu pienestä väärinkäsityksestä. sain juuri tiedon siitä, että minun pitäisi olla täällä tänä aamuna. Ja nyt pidemmittä puheita aloitamme ja yritämme päästä reippaasti eteenpäin. Todella pahoittelen tästä myöhästymisestä. Herra Rui Tavares on pyytänyt, että hänen mietintönsä käsitteltäisiin 11 maissa mietinnön jälkeen. Ulkoasian neuvosto 15. lokakuuta 2002 oli päättänyt asiasta samanaikaisesti Chankisin mietintö joka koskee digitaalista vapautta, lykätään toiseen kokoukseen. Onko teillä mitään vastalauseita näihin muutoksiin? Kyse oli Rova Shakin mietinnöstä, tulkki korjaa. Ja pahoitteli sitä, että oikein saanut selvää tuosta nimestä. I have the pleasure with... Minulla on nyt ilo antaa puheenvuoro YK siviilivalmiusaloitteesta vastaavalle YK apulaspääsihteeri Sarah Cliffille. Tarkoituksena on tarkastella konfliktien jälkeistä tilannetta ja demokratian siirtymistä näissä maissa. Kyse on rauhasta, vapaudesta, turvallisuudesta, oikeudesta, taloudellisista suhteista ja hallituksen takahallinnosta. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κλειφ, ξανά απολογού. Nyt ainakin saman tien puheenvuoron Rova Cliffille. Pyydän vielä anteeksi tätä viivästystä, mutta nyt voitte saman tien aloittaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia AFET-valiokunnan jäsenet, että voin tulla keskustelemaan teidän kanssanne siviilivalmiusaloitteesta. Siviilivalmius on ollut tällainen aloite YKssa, joka on peräisin edusta erittäin tärkeästä oivalluksesta, nimittäin jos me emme pysty tukemaan vahvoja kansallisia instituutioita, niin kuin puheenjohtaja johdannossa sanoi, autta, antavat ihmisille poliittisen edustamisen mahdollisuuden tai poliisivoimat, jotka suojelevat heidän turvallisuuttaan, tai tuomioistuimet, tuomarit, jotka antavat tunteen oikeuden saamisesta, tai taloudellisia laitoksia, jotka varmistavat työpaikat ja niin edelleen. Jos me emme voi tukea näitä kansallisia laitoksia, maissa, jotka ovat pääsemässä konfliktista eteenpäin, niin nämä konfliktin jälkeiset elpymisohjelmat tuskin onnistuvat. Toisin sanoen me ymmärsimme, että tuki kansallisille tahoille, instituutioille maissa, kuten Libyassa, Jemenissä, Norsunlurannikolla, Liberiassa, Haitissa, Itä-Timorissa on olennainen osa meidänkin ponnistelujamme ja erittäin tärkeä lisä poliittiselle välitystyöllemme ja rauhan turvatoiminnalle, joilla on erittäin tärkeä rooli konflikteissa, mutta sinällään ne eivät vielä riitä varmistamaan sitä, että maat eivät ole riskissä palata kriisitilanteeseen tietyn siirtymävaiheen jälkeen, joten näitä asioita meidän aloitteemme kattaa, niin kuin puheenjohtaja äh, sanoi alussa, se kattaa viisi aluetta kansallisen kapasiteetin rakentamisessa tämän tyyppisissä maissa, inklusiiviset osallistuvat poliittiset äh, prosessit, turvallisuus, oikeusvaltioperiaate, taloudellinen elvyttäminen, työpaikkojen luominen ja ydinhallinto tahot. Tämä on sellainen aloite, jossa on opittu ehkä aikaisemmista tapauksista tuskallisestikin kun on tällaisia toistuvia rauhan vakauttamistoimia Timorissa tai Haitissa tai minkälaisia ongelmia on ollut Irakissa ja Afganistanissa, vaikka niistä olemme oppineet. Jotkut näistä läksyistä liittyvät siihen, kuinka vaikeaa on saada teknisiä malleja toiseen maahan jostakin muusta yhteiskunnasta. Vaikka kuinka hyvin olisi toiminut, niin näitä on vaikea tavallaan siirrännäisenä liittää uuteen maahan toisesta maasta. Sitten kuinka vaikeaa on reagoida tarpeeksi nopeasti mitä siviilivalmiusaloitteiden rakentamisesta autettaisiin hallituksia siirtymävaiheessa, että voitaisiin rakentaa luottamukset suhteet kansalaisiin. Tarvitaan myös kärsivällisyyttä, kun tehdään työtä poliittisessa päätöksentekoprosessissa näissä maissa, eikä me joskus odotamme asioiden toteutuvan hiukan nopeammin ulkopuolta katsottuna. Joten mitä olemme siis oppineet, niin tämä siviilivalmiusaloite olennaisesti pyrkii kolmeen asiaan. Me otamme maan mukaan, tuemme tiettyjä maita, me olemme kumppanuussuhteessa ja tätä kautta jaamme kokemuksia, asiantuntemuksia asiantuntijuutta ja tuemme uudistuksia YK rakenteiden sisällä. Joten ihan nopeasti kävisin läpi näitä kolmea aluetta ja korostaisin ehkä muutamia kysymyksiä, jotka ovat tulleet esille viime päivien kokouksessa täällä. On tällaisia yhteisiä haasteita tai, tai mielenkiinnon alueita, jotka ovat yhteisiä YKlle ja EUlle. Miten maita sitten on otettu mukaan toimintaa viime vuoden aikana. Me olemme pyrkineet auttamaan siirtymävaiheessa Libyassa, Liberiassa, Norsunluurannikolla, Etelä-Sudanissa, Haitissa ja meillä on myös Itä-Timorissa rauhaturvajoukkoja. Olemme tukeneet siirtymävaihetta myös Jemenissä ja kollegani, joka on täällä kanssa, niin ollut mukana Syyrian teht- valvontatehtävissä eri yhteyksissä. Sitten kokemukset, joita on saatu näistä maakumppanuuksista sekä YK että EUssa, kun ajatellaan sitä, miten me tuemme valmiuksien rakentamistoimintaa. Ensinnäkin yhdessä pitää varmistaa poliittinen turvallisuus tilanne ja näin tukea kansallisia toimielimiä johdonmukaisella tavalla. Annan vaikka esimerkin on ollut sellaisia yrityksiä useidenkin vuosien ajan Liberiassa, että tuettaisiin poliisivoimia, jotka voisivat varmistaa sisäisen turvallisuuden kestävällä tavalla maassa. Mutta nämä ponnistelut ovat jotenkin menneet pieleen eri aikoina vähän eri syistä, koska rauhan turvayritykset ja äh, poliisivoimien rakentaminen ei liittynytkään mitenkään kehitys, äh, kehitystyöhön esimerkiksi oikeus laitoksen kohdalla, koska silloinkin, kun oikeusjärjestelmä ja poliisi toimivat yhteistyössä, ei ollut mitään pitkän aikavälin budjettia Liberian hallituksessa, jotta oltaisiin voitu maksaa poliisien palkat ja tuomioistuin meidän virkamiesten palkat, joita tarvittiin tässä järjestelmässä kuitenkin. Joten viime, viimeksi olen ollut yhteistyössä kehitysyhteistyökysymyksessä ja myös turvallisuusasioissa, jotta Liberen hallitus saisi aikaan sellaisen strategian, jossa kootaan yhteen nämä eri aspektit, oikeuslaitos, poliisi, rangaistusjärjestelmä, mutta varmistetaan myös, että budjetti on paikallaan, jotta voidaan varmistaa pidemmän aikavälin toiminta ja ollaan yhteydessä myös Maailmanpankin ja IMFn ohjelmiin, joilta saadaan myös tukea. Sitten vielä on opittu se, että joskus täytyy hiukan ottaa paremmin huomioon realiteetit poliittisella kentällä paikan päällä. Ja varmasti täällä jäsenet tietävät varsin hyvin, että joskus poliittiset syklit poliittisessa päätöksentekossa menee, siihen menee enemmän kuin olisi olettanut. Ja varsinkin sellaisissa maissa, jotka ovat läpikäyneet kriisin, missä poliittinen johtajuus ei ole kokenutta henkilökuntaa ja heillä on omia ö, luottamusongelmiaan. Ja meidän pitää sitten vain reagoida tällaisen tilanteeseen. Esimerkiksi Liberiassa meillä oli tällainen vaiheittainen ohjelmasuunnitelman, missä me myönsimme, että meidän täytyy saada tällaisia perusvalmiuksia nopeasti paikalleen tehtävämme alussa, mutta että hiukan aikaa menisi kuitenkin liberaalissa, jotta he itse saisivat aikaan oman päätöksentekoprosessissa loppuun, jotta he saattavat kertoa sitten meille YKssa, minkälaista tukea he halusivat. Joten tässä vaiheessa apuamme siirrymme seuraavaan vaiheeseen tehtävän suunnittelussa vasta. Sitten kolmas pääläksy tai kokemus, joka liittyy YK mielestäni, mutta ehkäpä myös EU-hun, on siinä, että, että kumppanuudet auttavat rakentamaan valmiuksia. Siinä otetaan mukaan sekä pohjoinen että eteläinen, etelän maat. Ehkä voisi tästäkin antaa esimerkin arabikevään maista ja minkälaisia siirtymävaiheita siellä läpikäydään. Näissä maissa on suurta kiinnostusta joihinkin EU-sisäisiin kokemuksiin siirtymävaiheesta. Siis kun nämä maat miettivät, mitä he tekevät turvallisuusjoukkojensa kanssa, joilla on ehkä huono tausta ja kaikki eivät välttämättä suhtaudu myönteisesti heihin ja he autoritaarinen hallitus on käyttänyt eh, turvajoukkoja ihmisiä vastaan, miten voidaan tukea sitten myös riippumatonta oikeuslaitosta ja muuta. He ovat ilmaisseet suurta mielenkiintoa joihinkin EUn siirtymävaiheen kokemuksiin tietysti Itäisessä Euroopassa, mutta myös Espanja ja Portugali voidaan ottaa esille, jos menen hiukan kauemmas ajassa taaksepäin. He ovat myös kertoneet, kuinka tärkeää heille on saada sellainen järjestelmä, joka on heidän omalta alueeltaan peräisin, jossa ihmiset osaavat myös puhua arabiaa, koska jos puhutaan englantia tai ranskaa, he, se ei, englannin se on siellä varsin vähän itse asiassa. Myös tässä tarvitaan hyvät tiedot paikallisista oloista. Me olemme tästä lähestymistavasta oppineet sen, kuinka tärkeää on joskus miettiä, minkä tyyppistä apua annetaan. Pitäisi koota yhteen pohjoisemmat, mukaan lukien EUn jäsenvaltiot, joilla on paljon kokemusta hyvien instituutioiden rakentamisesta, hyvästä hallinnosta, mutta joskus pitää toimia yhdessä myös näiden maiden alueellisten naapureiden kanssa. Niillä saattaa olla parempaa tietoa paikallista yhteyksistä ja todellisuudesta. Ja meiltä ehkä puuttuu tätä tietämystä. Sitten viimeinen asia, joka pitää ottaa huomioon, on pohtia näitä kumppanuuksia etelän pohjoisen väillä, kun autetaan siirtymävaiheen maita. Vielä yksi esimerkki tästä Meillä on sellainen ohjelma, jota viemme, joka on käytössä Etelä-Sudanissa. Siellä Norjan hallitus on yhteistyössä Etiopian, Ugandan ja Kenian hallitusten kanssa ja antaa apua hallinnon perusrakenteiden aikaansaamiseksi tässä uudessa hallituksessa. Siellä ei ole koskaan tällaisia eri tehtäviä ole ollut. Siis jälleen esimerkki pohjoisen eteläisen kumppanuuden merkityksestä. Sitten toinen tärkeä puoli työssämme liittyy kumppanuksiin koskien asiantuntevuutta ja pääaskelet päätoimet liittyvät tällaisen foorumiin, joka on saatu aikaan, ja tätä kautta voidaan myöntää asiantuntevuutta, asiantuntijuutta jäsenvaltioista sekä hallituksen virastoista että kansalaisjärjestöltä, joilla on relevanttia kokemusta siirtymävaihetilanteissa. Ja tässä mielessä mm, YK siviilivalmisaloitteeseen liittyy kaksi tärkeää periaatetta. Miten siis tällainen relevantti asiantunteminen tunnistetaan. Ensinnäkään YK ei pyrkinyt toimimaan tässä yksin. Instituution rakentamistoiminta on varsin laaja, eikä meillä olisi ollut riittävästi asiantuntevuutta oman henkilöstömme parissa. Sitten toinen asia, meidän pitäisi erityisesti sellaisten maiden kanssa, joilla on kokemusta siitä, että tuetaan äh, siirtymävaiheessa olevia maita konfliktien jälkeen. On kyse sitten näiden maiden sisäistä kokemuksesta tai ulkoisesta yhteistyökokemuksistaan joita näillä ihmisillä on syntynyt. Siis tämä foorumi, joka meillä on käytössä, sen nimi on Cat March. Se on aika yksinkertainen ajatus. Siinä maat tai YK ovat läsnä maassa, joka on pyytänyt valmiuksia, ja sitten mm, tämä valmius voidaan kuvata varsin yksinkertaisella tavalla, ja jäsenvaltiot jossa hallituksen virastot tai kansalaisjärjestöt voivat kuvata tätä omaa tietämystä, jota jolla he voivat avistaa. Sitten mailla annetaan mahdollisuus käyttää eri asiantuntijoita eri lähteistä. Siis tällä tavalla pyritään helpottamaan näiden maiden valmiuksien rakentamisessa sujuvalla tavalla. Sitten vielä YK on sisäiset uudistukset. Tässä ei mene yksityiskohtiin, mutta niin kuin kaikissa järjestöissä meidänkin pitää tarkastella omia toimintatapojamme, menettelytapojamme, jotta varmistamme, että toimimme tarpeeksi ripeästi, jotta voimme myöntää pyydettyä apua siirtymämaille ja varmistaa, että myös olemme tarpeeksi joustavia, jotta ohjelmat sopeutuvat hyvin näihin eri erilaisiin maihin. Yksi esimerkki, jonka ottaisin esille, koska tämä saattaisi olla haaste monille monitahoisille tahoille. Yhteen eri osasta, jotka tekevät työtä turvallisuuden alalla tai kehitysyhteistyön alalla, joten viimeisen yhdeksän kuukauden aikana oikeusvaltioperiaatekysymyksissä esimerkiksi olemme koonneet yhteen kollegoja, jotka tekevät työtä rauhan turvaamisoperaatioissa, ihmisoikeustoimistossa ja YK kehitysohjelmassa. Aikaisemmin nämä ihmiset olivat töissä varsin e- erikseen ja näin tätä kautta tukivat voimaa, oikeusjärjestelmää ja niin edelleen. Joten täm, näin on pyritty varmistamaan, että apu ei ole sirpaloitunutta, vaan toimitaan koherentilla tavalla Liberian kaltaisissa maissa tai Liviossa tai missä tahansa muualla ja jotta saataisiin myös hyviä tuloksia. Puheenjohtaja, lopetan tähän ja otan mielelläni vastaan kysymykseen. Kiitoksia. Seuraavaksi toivoisin, että mm, haluaisin kiittää teitä tästä erittäin kiitettävästä taikka hienosta alustuspuheenvuorosta. Herra Lainen seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä teidän puheenvuorostanne. Uskoakseni tämän valiokunnan ja parlamentin kannattaa painostaa sen puolesta, että siviilitoimille siirtymämaissa annetaan enemmän huomiota. Ja emme täytyy tarkastaa, kuinka Euroopan unioni voi toimia tässä pehmeänä vallan käyttäjänä, soft powerina. Emme to- halua toimia sotaisesti, vaan pikemminkin auttaa konfliktien järkeisessä tilanteessa, olipa sitten kyse sodasta tai sisällissodasta. Rauhan aikaansaaminen on vaikea saada. Rauhan aikaansaaminen on vaikea maissa, joissa tilanne on levoton ja poliittinen järjestelmä ja oikeusjärjestelmä eivät luo kunnollista pohjaa rauhan rakentamiselle. Kysymykseen kuuluu, kuinka toimitaan silloin, siinä vaiheessa, kun YK ryhtyy aktiivisesti jossakin maassa toimimaan. Mikäli maassa on hallitus, kuinka hallituksen kanssa toimitaan, niin miten te menette paikan päälle maahan? Teettekö jonkinlaisen sopimuksen tämän maan kanssa vai mit, miltä pohjalta te toimitte? Kuinka yhteistyö Euroopan unionin kanssa sujuu? Meilläkin on erilaisia toimintamahdollisuuksia ulkopolitiikan saralla ja kehityspolitiikankin puolella. Joskus on myöskin kyse kilpailusta jopa. Kuinka yhteistyö sujuu? Kolmanneksi, millä tavalla muu maailma on kiinnostunut meidän toimistamme ja kokemuksestamme esimerkiksi Keski- ja Itä-Euroopan kokemukset ja kokemukset entisestä Portugalista ja Kreikasta, entäs Liberia, Libya, Jemen. Voisi hyvinkin kuvitella, että Silläkin puolella voitaisiin ottaa opiksi meiltä, mutta toisaalta sillä valitseva tilanne on hyvinkin erilainen usein kuin meillä. Kommunismista siirtyminen kohti demokratiaa. Meillä on kokemusta, joten ehkä noista entisistä kommunistisista maistakin voitaisiin ottaa oppia. Kiitoksia. Nyt pyytäisin, että kollegat esittäisivät kaikki kysymykset peräjälkeen, niin, että Rouva Cliff sitten voi vastata kaikkiin samaan syssyyn. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia paljon. Tämä on erittäin tärkeää humanitaarista työtä tietystikin. Te teette työtä monissa maissa ja voin vain yhtyä siihen suureen ihailuun, jota teitä kohtaan on osoitettu. Tänä päivänä aiheena on nimenomaan siviilipuolen toiminta. Kenties olen hieman eri mieltä kollega Lainenin kanssa. Hän kysyi, kuinka puhtaasti siviilipuolen toimia voidaan harjoittaa ja puhdasta ulkopolitiikkaa ilman, että tämä millä tavalla värittyy. Täällä on puhuttu kaiken kattavasta esimerkiksi tavasta, joka olisi tärkeä saada aikaan. Millä tavalla tällainen kokonaisvaltainen esimerkiksi tapa saataisiin aikaan – niin, että siviili- ja sotilaspuolen toimet kulkevat käsi kädessä ja missä asemassa sotilaspuolen toimet ovat siviilitoimen yhteydessä. Näitä ei välttämättä aina voida erottaa toisistaan, niin kun on kyse yhteisestä ulko- ja puolustuspolitiikasta tai turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tämäkin puoli aina täytyy muistaa. Haluaisin esittää teille kysymyksen onko tällä välin tilanne millä tavalla muuttunut, koska meillä on kokemusta siitä, mitä eri toimilla voidaan saada aikaan. Olen lukenut lehdistöstä, että ennen edellistä katastrofia Haitilla oli tämä maanjärjestys ja vuoden 2008 tämä johti nälän hätään. 96 miljoonaa dollaria saatiin perille nälkäkatastrofin välttämiseksi, mutta vuosittain 600 miljoonaa dollaria on tarvittu katastrofin jälkihoitoon. Minun mielestäni tämä suhde on hieman kummallinen. Kysynkin, mikä teidän kantanne on? Voidaanko tulevaisuudessa mahdollisesti toimia toisin tästä katastrofin yhteydessä? Peruskysymykseen meni kuitenkin hieman eri suuntaan. Kokemukset Irakista Afganistanista ja Haitilta ovat osoittaneet, että puhtaasti siviilioperaatiotkin usein hoidetaan niin, että siviilikapasiteettia, jota maassa on jo olemassa, ei välttämättä tueta. Tämä johtuu kenties siitä, että eri toimijoilla on erilainen käsitys siitä, mitä kuuluu tehdä, mutta todellista kapasiteettia joskus jopa puretaan olemassa olevaa kapasiteettia Entä sitten talouden kestävyys itse kohden maassa? Häiritseekö tämä ulkoinen toiminta sitä? Ja viimeinen kysymys Afganistanista. Ulkomaalaiset firmat rakentavat siellä kaivoja, ulkomaalaiset työntekijät saavat palkat tästä työstä ja kotimaan oma talous ei millään tavalla saa tukea näistä kehitys- ja jälleenrakennustoimista. Ja pikemminkin tämä saattaa pelkästään kärjestää jo olemassa olevaa katastrofia taloudenkin puolella. Lyhytaikaiset toimet saattavat, joskus keskipitkän ja pitkän välin toimet saattavat aiheuttaa omia seuraamuksiaan, sosiaalisia ja taloudellisia seuraamuksia paikan päällä asuvien ihmisten kannalta ja kuinka voitaisiin kestävyys paikan päällä asuvien ihmisten kannalta varmistaa näiden toimien yhteydessä? Można, to ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować pani. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää Rova Cliffeä näistä tiedoista. Nyt haluaisin esittää vähän erilaisen kysymyksen siihen verrattuna, mitä on nyt kuultu. Tiedämme, että Selkkauksesta selviäminen on pitkä prosessi. Kyseessä ei ole sota, jossa mm, armeija yhdessä taistelussa selvittäisi tilanteen. Nyt olemme kriisi- ja selkkaustilanteessa, jotka, joka on kestänyt pitkään, ja tällaista tilanteesta ulos pääseminen edellyttää paljon aikaa. Kysymykseni kuuluu seuraavasti. Millaisia voimavaroja YKlla on tämän tyyppisissä tilanteissa? Mitä mahdollisuuksia sillä on, millaista inhimillistä potentiaalia on. Kun saavutaan katastrofialueelle, on tietenkin autettava. Haluaisin tietää, millaisia voimavaroja konkreettisesti YKlla on, millaisia erikoisasiantuntijoita teillä on ja niin edelleen. Tiedämme erittäin hyvin, että tarvitaan eri alojen asiantuntijoita, esimerkiksi oikeuden alan asiantuntijoita ja myös insinöörejä esimerkiksi vesiverkoston uudelleenrakentamisen. Sitten toinen kysymys. Onko teillä riittävää rahoituksen turva toiminnallenne? Tiedämme, että nämä ovat pitkiä operaatioita ja mukana on paljon ihmisiä, joten tiettyä vakautta ja rahoituksellista turvaa on saatava. Haluaisin tietää, mikä tilanne nyt on YK budjetin kannalta. Kiitoksia. Nyt jotakin kysymyksiä tässä jo tulikin ja nyt ehdottaisin, että Rouva Cliff vastaa näihin kysymyksiin parhaan kykynsä mukaan ja sitten otetaan vielä toinen kysymyskierros. Olkaa hyvä. Perfect. Thank you. Chair. Uh, in terms of the... puheenjohtaja, mitä tulee siihen, miten YK toimii, minkälaista yhteistyötä meillä on hallitusten kanssa, niin YK on läsnäolo maissa tapahtuu vähän tapahtuu kahdella tavalla. Oikeastaan kaikissa maissa ympäri maailmaa meillä on pysyvä kenttä läsnäoloon, missä kehitysyhteistyötoimistomme ovat siellä pidellä, pidemmällä aikavälillä. Ne aina ovat siis paikan päällä läsnä ja niiden työmetodi on kehittää tällaista kattavaa strategiaa hallitusten pyynnöstä ja sitten allekirjoittaa yleiset sopimus yleisistä puitteista, joissa he tekevät työtään. Tietysti kun tällaiset kenttä läs, kenttätoiminta tapahtuu maassa, jos tapahtuu y- yhtäkkiä joku muutos, kriisi, siirtymävaihe, niiden pitää sopeutua tilanteeseen varmasti no-, nopeasti ja sopeuttaa myös toimintaansa. Ja me teemme heidän kanssaan yhteistyötä, että varmistamme, että he analysoidaan tämä konflikti ja toimitaan myös ennaltaehkäisevästi, jos on mahdollisuus siitä, että kriisi syntyy u- uudestaan. Sitten toinen tapa, jolla toimimme paikan päällä, silloin, kun, on, on, kun turvallisuusneuvosto on tämän myöntänyt, myöntänyt luvan, on kyse tu- rauhanturvatoiminnasta tai erityistoiminnasta, välitystoiminta aloitteista tai muista. Tämä tarkoittaa sitä, että yleisesti ottaen se ala, jolla he ovat saaneet luvan, tämä tulee turvallisuusneuvostolta eikä niinkään suoraan tämän kyseisen maan hallitukselta, mutta mitä tulee sitten siviilivalmiuspuoleen, silloin täytyy saada selkeä pyyntö maan omalta hallitukselta, jotta pystyy tätä työtä tekemään, koska tämä alue ei ole sama kuin lähetetään vaikka vaalitarkkailijoita tai joukkoja tai poliisivoimia, jos pyrkii rakentamaan valmiuksia vierassa maassa, niin silloin tämä tapahtuu vain tämän isäntämaan pyynnöstä silloin vain pystyy onnistumaan tässä tehtävässä, joten nämä eri osatekijät operaatioissa, niin sitä keskustelemme varsin paljon hallituksen kanssa, minkälaista avustusta he toivat, missä järjestyksessä. Myös meillä on erittäin läheistä yhteistyötä läheisiä yhteistyösopimuksia EUn kanssa. Pari esimerkkiä tästä. Meillä on yhteinen konfliktin jälkeinen tarvearviointijärjestelmä, joka kehitimme yhdessä EUn kanssa. Ja tällä hetkellä esimerkiksi sitä käytetään Jemenissä, jotta voitaisiin auttaa jemeniläistä yhteiskuntaa harjoittamaan kansallista vuoropuhelua ja näin suunnittelemaan omia painopistealueitaan. Sitten suoremmin liittyen rauhanturvaamiseen siviilipuolella meillä on pitkän, pitkäaikaiset suhteet kriisin hallintatoimissa EASn kanssa, jotta oppisimme tai, tai miten voimme saada nopeasti paikalle asiantuntijoita ja minkälaisia asiantuntijoita tarvitaan, että voidaan tukea siirtymävaihe maita. Tässä mielessä to, institutionaalinen yhteistyö EUn kanssa on erittäin tärkeää. Sitten kysymys siviilisotilasyhteistyöstä, varsin olennainen osuus myös kun suunnittelemme toimintaamme. Meillä on tällainen yhdennetty missiosuunnitelmaprosessi, niin kuin aina näitä lyhenteitä käytämme kuvaamaan lähes kaikkea, mutta tämä on sellainen asia, jossa todellakin kootaan yhteen poliittinen, poliisi, poliisi poliittinen puoli, tur, sotilas, ihmisoikeuskysymykset, humanitaarinen apu silloin, kun suunnittelemme rauhan turva operaatiota ja sitten yhdessä suunnitellaan, miten nämä eri osatekijät toimivat yhteen. Sitten kysyitte myös siitä, mitä olemme oppineet esimerkiksi Haitissa. Kansainvälinen yhteisö varmastikin on oppinut siitä, että pitäisi rakentaa tällaista kestävyyttä, eikä vain koota palasia ylös katastrofin jälkeen. Ja tämä koskee niin luonnonkatastrofeja, jolloin tiedämme esimerkiksi, että Haiti oli paljon haavoittuvaisempi kuin jotkut muut maat vahingoille, joita ma- maanestus sai aikaan, koska esimerkiksi rakennukset, joita siellä oli, ne eivät kestäneet tämän tyyppistä sokkia maanjäristystä. Tätä voidaan soveltaa myös eh, sellaisiin katastrofiin, jotka ovat ihmiset aiheuttamia, kuten konfliktit. Me yritämme investoida enemmän mm, resursseja ennaltaehkäisyyn ja auttaa yhteiskuntia sisäisesti neuvottelemaan, että vältyttäisiin konfliktien laajenemiselta. Joskus tämä voi olla kustannustehokkaampi lähestymistapa kuin että, se vain, että vain myönnetään apua konfliktin jälkeen, joka on jo syntynyt. Sitten kysyitte paikallisesta taloudesta ja mitä tästä on opittu. Poliittinen, äh, taloudellinen elvyttäminen, työpaikkojen luominen on todella ratkaiseva alue, jota käsittelemme. Se on yksi sellainen asia rauhan rakentamista varsin perustavaltuisella tavalla, koska jos ihmisillä ei ole työtä, ei pysty ruokkimaan perheitään, heidän luottamuksensa demokraattiseen siirtymävaiheeseen tai rauhanprosessiin helpostikin vähenee, joten tämä todella on yksi sellainen alue, johon kiinnitämme suurta huomiota ei tämä mikään helppo alue tietenkään ole, joten monet maat ympäri maailmaa ovat nyt vaikeuksissa. On vaikeaa luoda riittävästi, luoda riittävästi työpaikkoja työttömille omassa maassa, mutta erityisesti tilanteessa tämä kyllä kannattaa ainakin yrittää. Sitten vielä palaa siihen ensimmäiseen kysymykseen, joka tuli siinä puhuttiin siirtymävaiheista Euroopassa, mitä niistä on opettu ja miten niitä voidaan soveltaa näitä malleja muihin maihin kenties. Olette sitten oikeassa, kun sanotte, että on ero sellaisten maiden välillä, joissa on ollut sisällissota ja sitten taas sellaiset maat, jotka ovat jolla on tällainen autoriteettinen hallinto, mutta varsinaista konfliktia ei koskaan kuitenkaan ole ollut. Siinä mielessä voitaisiin ajatella, että jotkut siirtymävaiheet Euroopassa ehkä ovat relevanteempia vaikka Tunisian kohdalla kuin vaikka Libyassa jossa on tapahtunut paljon vakavampi konflikti. Kuitenkin lähes aina on joitakin elementtejä näistä siirtymävaiheista, jotka vieläkin ovat merkittäviä. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa, kun matkustin Pohjois-Afrikkaan arabikevään jälkeen, lähes jokaisessa maassa ihmiset kysyvät minulta, mitä aiotte tehdä näille salaisille tiedostoille, joita vanha hallinto piti käsissään. Tämä saattaa olla myös tällainen relevantti kysymys vaikkakin tilanteet vaihtelevat maasta toiseen. Sitten tähän viimeiseen kysymykseen. Se koski yhteyksiä YK-valmiuksien ja välillä ja tämän asiantuntevuuden välillä, jota voimme tarjota. Me pystymme puuttumaan humanitaariseen kriiseihin, me voimme lähteä alkaa avustusoperaation eri humanitaarisen avun toimistot järjestäytyvät tällaisiin ryhmittymiin, joku hoitaa vesipuolta, koulutusta, elintarvikehuoltoa ja niin edelleen. Ne toimivat yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa ja näissä tilanteissa ne ovat myös läheisessä yhteistyössä EKON kanssa ja kansallis- eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Sitten jos on tällainen poliittinen tai rauhanturvaoperaatio, niin perinteisesti on ollut helpompi käyttää poliittisia ja sotilaallisia yksikköjä nopeasti. Ja tämän takia on myös otettu käyttöön tämä siviilivalmiusaloite. Ehkä kollegani kohta voisi kertoa tarkemmin, mutta hän voisi kertoa, kuinka voimme nopeasti ottaa käyttöön asiantuntijajoukkoja. For... Huomenta, Aleksia. Kiitoksia, että saimme tulla tänne tänään. Ehkä muutama sana resursseista ja siitä, mitä YK on oppinut, kun se on tajunnut, että ei ole yhtä ainoaa tapaa auttaa ihmisiä nopeasti paikan päällä. Meillä on kolme eri käytännöttä tai toimintatapaa, ehkä tässä suhteessa on hieman erilaisia kuin EU. Ensimmäinen niistä on se, että me seuraamme EUta ja tarkastelemme sit samaa samoja mahdollisuuksia kuin Euroopan unionissakin. Me tarkastamme 60 jäsenvaltion toimintakykyä ja katsomme, kuka voi tehdä mitäkin, niin kuin, vähän niin kuin EU-sakin. Me käytämme myöskin YK rauhanturvaa voimavara hyväksemme. Meillä on siviilipuolen toimijoita, jotka saadaan hyvinkin nopeasti paikan päälle. Emme edusta jäsenvaltioita, emmekä yhtään ainoata eturyhmää, vaan olemme kansainvälisiä virkamiehiä. Tässä suhteessa meillä on tällainen pieni ydinkapasiteetti. Ja sitten kun on kyse missioista, tehtävistä, me luotamme muiden apuun, esimerkiksi humanitaarisen kriisin yhteydessä Haitilla. Meillä on myöskin niin sanottuja rapida, nopeita resursseja, jotka saadaan käyttöön humanitaarisia tehtäviä varten, pientäisiä nopean toiminnan joukkoja, ja niitä voidaan myöskin luoda tarvittaessa. Tässä on pieni ero meidän ja EUn välillä. Meillä on poliiseja, poliisitiimi esimerkiksi, päivystävä sellainen ja myöskin oikeuslaitoksen puolella ja vankienhoitopuolellakin meillä on tällainen päivystävä tiimi käytettävissä. Lisäksi meillä on pysyvä henkilöstö ja lisäksi käytämme hyväksemme jäsenvaltioiden toimintavalmiuksia. Meidän täytyy erityisestikin tarkastella näitä haasteita, joita liittyy erityyppisten asiantuntijoiden löytämiseen silloin, kun maita tuetaan rakentaa, niiden pyrkimyksessä rakentaa omia instituutioitaan. YK virkamiehet eivät ole aina hallintopuolella asiantuntijoita. Meillä ei ole hallitus- tai virkamiespuolelta niinkään paljon kokemusta. Me käytämme hyväksemme kansallisia valmiuksia. Jäsenvaltioiden kokemusten perusteella me saamme kokoon tällaista kapasiteettia ja pystymme luomaan mekanismeja, jotka mahdollistavat sen, että saamme käyttää henkilöstöä, jonka jäsenvaltiot meille toimittavat. SIFKAPA juuri toimii tällä tavalla meidän hankkeidemme ja aloitteidemme yhteydessä, joten meillä ei ole yhtä ainoa mekanismia, jota me käytämme tässä suhteessa nähdäksemme. Toimimme eri tavalla kuin Euroopan unioni, koska Euroopan unioni toimii hieman eri tavalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja turvallisuus- operaatioissaan. Minulla on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Jemo on ensimmäisenä. Kiitoksia. Kiitoksia teille, Rava Cliff, kun tulitte kertomaan työstänne tänne meille. Libya on maa, johon kiinnität erityistä huomiota. Kuten tiedätte, Libya on Euroopan unionin naapurissa. Se on hyvin tärkeä maa. Euroopan unioni ja sen mailla on ollut aktiivinen rooli niin, että voitaisiin välttää Gaddafin aiheuttamat verilöylyt jo. se on todella lähellä meitä. Haluaisin, että kertaisitte meille vähän enemmän, millaisia näkymiä siellä on, mitä, jotte, mitä olette tekemässä, mitä aiotte tehdä, millaista yhteistyötä teillä on mitä yhteistyötä haluaisitte tehdä EUn kanssa. Kyseessä on maa, jossa on vielä valtavan vakavia turvallisuusongelmia. Näemme sen, kun tapahtui tuo vakava terroristi-isku Yhdysvaltojen konsulaattiin Bengasissa. Siellä on valtavasti äh, valvomattomia aseita liikkeellä. Euroopan unioni on aloittamassa tukiohjelmaa rajojen valvontaa varten. Nyt haluaisin, että kertoisitte meille lisää Libyasta. Sitten yleisempi kysymys. Vaikuttaako ja jos niin, miten teidän töihinne YKssa nykyinen rahoituskriisi, joka edellyttää monilta mailta rahoitustoimia omissa maissaan. Millä tavalla tämä vaikuttaa teidän maksuosuuksiinne? Haluaisin kertoa, mikä teidän tilanne tässä vakavassa taloustilanteessa on länsimaissa. Kiitoksia. Kirja Jakosaari. Rova Jaakonsaari. Jo, kiitoksia mielenkiintoisesta alustuksesta. Tässähän YK ongelmahan on se, että kaikki onnistumiset eivät ole uutisia, mutta epäonnistumiset ovat aina isoja uutisia. Ja kannattaa tietenkin näihin onnistumisiin myös julkisessa keskustelussa kiinnittää huomiota, mikä esimerkiksi on yksi Itä-Timorin tapaus, on tämmöinen onnistuminen. Mutta ihan tämmöisen vähän vaikeampi ja filosofisempi kysymys, kun on kysymys demokratiasta, niin eh, kuinka paljon tämmöistä kulttuurisensitiivisyyttä ja opiskelua erilaisista demokratioista eh, YK apu tuo mukanaan. Ajattelen sitä, että esimerkiksi Afrikassa on valtioita, joissa on kukoistava demokratia, mutta on ihan täysin erilainen kuin tämä, mihin me olemme tottuneet. Esimerkiksi puoluejärjestelmää ei ole, eikä voi kuvitellakaan tulee sen tyyppistä puoluejärjestelmää kuin esimerkiksi Euroopassa. Niin millä tavalla tämä perusasenne teillä on suhteessa demokratiaan ja näihin erilaisiin käsityksiin demokratiasta ja demokratian malleista? Kiitos Scholz. Herra Scholz. Uh, thank you, Mr. Chair. I also want to say... minäkin haluan kiittää teitä. Tämä oli varsin hyvä perinne, joka on saatu aikaan, kun keskustelemme näin siviilivalmiuskysymyksestä. Tervetuloa Tervetuloa YK-valtuuskunta. Ja mekin tulemme täältä käsin tekemään matkan New Yorkin varsin pian. Toivottavasti voimme vaihtaa mielipiteitä jatkossakin. Pari kysymystä Keskustelu jo osoittaa, että jos puhutaan konkreettisesta tapauksesta, niin silloin meidän täytyy keskustella ongelmista ja haasteista. Ja minä haluaisin tietää hiukan enemmän siitä, ku, miten tasapainot painottaminen onnistuu jossakin maassa, missä halutaan auttaa tässä mm, elpymistilanteessa sosiaalisesti, poliittisesti, taloudellisesti ajatellen Me puhumme yhteistyöstä EU:ssa, mutta todennäköisesti eh, tämä ei ole niin helppoa, kun pitää ottaa huomioon yleinen keskustelu YK yleiskokouksessa samalla kun mietittäisiin tällaisia jonkun maan konkreettisia tilanteita, miten voidaan puuttua, miten voidaan tukea sovintoprosesseja, jonka kautta maat alueet kehittyvät, jos tämä tapahtuu vaikka Afrikassa, Somaliassa ja niin edelleen, niin sinne saattaa mennä joku henkilö USAsta asiantuntijana, hän voi tukea rakenteiden kohdalla, pystyy vahvistamaan valtiojärjestelmää kyseisessä maassa, jos mennäänkin muulle alueelle, niin sit silloin tämä on hiukan ongelmallisempaa, jos paikalla olisikin joku eurooppalainen. Miten siis tasapainotatte nämä asiantuntijat, jotka todellakin voivat vaikuttaa kestävällä, pysyvällä tavalla kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa? Ja sitten, mikä tämä balanssitilanne on nyt? mistä suurin osa asiantoita tulee, miltä alueelta, mistä maista, koska täytyy tavaraan linkittää toimintansa yleiseen keskusteluun YK tulosneuvostossa tai yleiskokouksessa. Mielestäni joskus tämä saattaa olla varsin herkkä kysymys. Ja toinen kysymys, minkälaista kokemusta teillä on yhteistyöstä ICCn kanssa? On, onko teillä sellainen tunne, että joskus pitäisi auttaa siinä, kun etsitään ihmisiä, siis on kyse kansallista rikostuomioistuimesta, äh, kun etsitään äh, rikollisia tai äh, syytteeseen otettuja henkilöitä. Mitä tämä myös tarkoittaa siinä, että vahvistetaan myös kyseisen maan siviilirakenteita? Kiitos. Kirjan Gomes. Sitten edustaja Gomes. Great pleasure to see you, Sarah. On hieno nähdä sinua täällä, Sara. Juuri tuossa asemassa, koska tiedän kuinka pätevä ja kokenut olet. Ei pidä unohtaa myöskään UNDPlle laatimasi hienoa kertomusta ja oikeusvaltion periaatetta koskevaa työtäsi kehityspolitiikan puolella. haluaisin oikeastaan lisätä jotakin sen kysymykseen, jonka Milan Mon esitti Libyasta. Ja kun puhutaan siirtymäkaudesta ja oikeuslaitoksesta Libyassa, kyse ei pelkästään turvallisuudesta, vaan myöskin oikeuslaitoksen uudistuksesta. Hiljattain YKlla oli hieno edustaja vielä Libyassa, Ian Martin. Mutta ongelmat menevät paljon pidemmällekin kuin kysymykseen, joka koskee kansainvälistä rikostuomioistointa. Kyse on paljon suuremmistakin kysymyksistä. Ei ole pelkästään kyse rikostoimijoistamista, koska rikostoimijoisten yksin ei koskaan voi osallistua entisen hallituksen merkittävimpien hahmojen tuomitsemiseen, vaan kyse on sadoista tuhansista nuorista miehistä, jotka tulevat suurimmalta osin naapurimaista ja joista Suurin osa on todennäköisesti painut hiljattain Bengasin tai Tripolin vankiloista. Heidät täytyisi saada aisoihin. Eikä siellä ole tarvittavia rakenteita tuota varten. Haluaisinkin nyt esittää sinulle kysymyksen. Oletko sinä seurannut tuon puolen, tuon puolen kehittämisestä? Kukaan ei tänä päivänä puhu enää Afganistanista. Afganistan oli kuitenkin maa, jossa siirtymävaihe vaihe oli menossa ja tilanne on vain monimutkaistunut, kun amerikkalaiset ovat sieltä lähteneet. Tämä saattaa merkitä sitä, että YK on, täytyy siellä vahvistaa toimiaan. Oikeuslaitos, oikeuslaitoksen tilanne on sillä erittäin vakava ongelma muiden vakavien ongelmien joukossa. Ja myöskin kapasiteetin rakentamista tarvittaisiin. Mitä suunnitelmia teillä on Afganistanin osalta YK puolella. Lopuksi vielä. Kehittyvä maa, jolla on pieni mahdollisuuksien ikkuna avautumassa, kun sen johtaja juuri kuoli, Etiopia nimittäin. Paljonkaan ei saatu aikaan, koska sekä EUlla että Yhdysvalloilla oli väärää politiikkaa. Kumpikin katsoi, että diktaattori oli ihan kunnollinen henkilö, joka oli sitoutunut maan kehittämiseen. Mutta nyt mahdollisuuksien ikkuna on aukeamassa. Poliittiset vangit ovat tietenkin vankiloissa. Lehdistön vapaus ei edelleenkään ole toteutunut. Hiljattain juuri pidätettiin lehtimiehiä. Tosin kyllä vapautettiin saman tien. Olemme havainneet, kuinka muslimien ja kristittyjen välin, väliset jännitteet ovat pahentamassa aiemmin. Niitä jännitteitä ei ollut. Hallitus nyt on pyrkinyt puuttumaan muslimijohtajien nimityksiin. Maata on riistetty omistajiltaan ja tavanomaiset oikeusvaltion periaatetta vesittävät ongelmat ovat siellä nostaneet päätään. Maa on siirtymävaiheessa ja haluaisinkin esittää teille nyt kysymyksen, kuinka te näette tilanteen kehittyvän Etiopiassa ja kuinka EU ja YK voivat tehdä yhteistyötä tilanteen parantamiseksi. Rova Cliff, seuraavana voitte vastata näihin merkittäviin kysymyksiin. Yritän omuodottamaan merkittäviä vastauksia. Excellent. Kiitoksia. Kollega, todella hyviä kysymyksiä tuli. Aloitan ehkä kysymykset, jotka liittyvät maatilanteisiin ja palaan sitten näihin yleisempiin toiminta- tai poliittisiin kysymyksiin. Mitä tulee Libyaan. Kuten te tiedätte, siinä vaiheessa, kun kansainvälinen yhteisö todellakin pystyi osallistumaan tilanteeseen. Turvallisuusongelmat edelleenkin olivat erittäin vakavia, mutta poliittinen prosessi Libyassa oli myös varsin varhaisessa vaiheessaan saamassa aikaan hallitusta, joka olisi, saisi auktoriteettia paikallista ja pystyisi tätä kautta tekemään päätöksiä prioriteettikysymyksistä. Tämä on ollut vaikea, tämä on vaikeaa kansainvälisen avustuksen kannalta, koska tiedetään, että tahtoa on ollut lähettää apua, mutta Libyan poliittinen prosessi paikallisesti ei ole välttämättä ollut sillä tasolla, että he olisivat olleet valmiita kertomaan, mitä prioriteetteja heillä oikeastaan oli. Tämä on nyt ehkä muuttumassa, olen sitä mieltä, olemme nyt hallitus pystyy tähän. Uskoakseni heidän tehtävänsä on nyt ensin esitellä yleiset prioriteettinsa ja sen jälkeen pyrkiä rakentamaan aivan ydinvalmiuksia ja ministeriöitä, joita aikaisemmin ei ole ollut normaalina suhteena valtion ja kansalaisten välillä ensivaihe menee tähän aivan perustasoon. Ja tiedämme, että Libyan hallitu, viranomaiset ovat pyytäneet apua, jotta voisivat saada rakennettua nämä ydintoiminnat kestävämmällä tavalla aikaan. Me odotamme, että tuki poliittiselle prosessille jatkossakin on painopistekysymys. Pyritään auttamaan siviilikysymyksissä, oikeuskysymyksissä, samoin talouden vauhdittamisessa ja työpaikkojen aikaansaamisessa. Viranomaiset ovat myös ilmaiset kiinnostusta käytännön lähestymistapoja kohtaan, miten saadaan sukupuolta puolet tavallaan, molemmat sukupuolet toimimaan näissäkin kysymyksissä. Sitten täällä tuli kysymys siirtymävaiheen oikeusjärjestelyistä. Onkin hieman nähdä teitä, koska kiittäisin teitä siitä, mitä saitte Itä-Timorissa aikaan. Siirtymävaiheen oikeusjärjestelmät Libyassa, mutta myös muissa Pohjois-Afrikan maissa on tärkeä kysymys mielestäni, koska se tämä liittyy näihin ydinvaatimusta ihmisellä on ollut muutoksen takia ja suuri yleisö on juuri tätä peräänkuluttanut ehkä eniten, mutta pikkuhiljaa ollaan ymmärtämässä, että siirtymäoikeusprosessit eivät ole sellaisia prosesseja, joita voi tapahtua puolessa vuodessa tai vuodenkaan aikana, monista eri syistä, osittain siksi, että jotta olisi kunnolliset oikeusprosessit, todistusaineisto, syytteeseen asettaminen ja niin edelleen, kaikkeen tähän menee jo sinällään aikaa, mutta myös siksi, että siirtymävaiheen oikeusjärjestelmät ovat parin laajempi kysymys kuin tämä. Siihen liittyy myös sosiaalisen konsensuksen rakentaminen siitä, mitä oikein tapahtui aiemmin konfliktissa ja miten tätä konsensusta laajennetaan, levitetään koulutuksen, tietosvälineiden kautta ja niin edelleen. Niissäkin maissa, joita, jo, jo, jotka ovat perustavanlaatuisesti toimineet, vaikka Chile on, Chile, Chile on hyvä esimerkki, niin tähän on kuitenkin mennyt parisenkymmentä vuotta ylikin, eikä tämä ole vieläkään aivan loppuun vietyä. Joten vaikkakin tämä on sel- selkeä prioriteetti ja asioita voidaan jo alkaa tekemään, niin kuitenkin sellainen merkki pitää antaa, että odotusten pitäisi sopeutua siihen, että tämä on pitkä prosessi ja se on ihan normaalia ja itse asiassa tämä auttaa paremmin aluetta. Sitten puhut, tuli kysymys Afganistanista. Palaan sen jälkeen vielä näihin yleisempiin poliittisiin asioihin sen jälkeen. Aisikin Renate puhuu Afganistanista. Afghanistan is fast become... Kiitoksia, että osit, otitte esiin sen kysymyksen, että Afganistan on pikkuhiljaa jäämässä unholaan. Tämä on hämmästyttävää, varsinkin niiden kannalta, jotka ovat tehneet työtä Afganistanin hyväksi, kun otetaan huomioon ongelmien laajuus. Afganistan on esimerkki sitä, kuinka siirtymävaiheessa on saatu aikaan tiettyjä tai saavutettu tiettyjä virstanpylväitä, Joukkoja on vedetty sieltä pois ja ISAF-joukot ovat siellä toimineet. Siirtymävaihe Afganistanissa pitää sisällään merkittäviä seikkoja – vaalit vuonna 2014 on yksi merkittävä virstaan pylväs. Tämä osoittaa, kuinka dynaaminen tämä prosessi on. Jo monitahoinen tämä osoittaa, kuinka jännitteet joskus ovat erittäin hankalia, varsinkin kun tarkastellaan rahoitusta, rahan käyttöä. Afganistan on tästä hyvä esimerkki. Ihmiset olettavat, että kun kansainvälisiä joukkoja vertaan sieltä pois, ilon YK pitäisi vahvistaa läsnäoloaan. Afganistanit itse eivät tätä halua. He pikemminkin haluavat yhä enemmän itse ottaa vastuuta oman maansa asioista, ja tämä on täysin asianmukaista. Ja myöskin rahoitusrajoitteita, kun sotajoukkoja vedetään pois, on olemassa vaara, että kehitysvarat mukaan luettuna YK varata eivät tule asianmukaiset käytöt käyttöön. On amaan sulkemassa kymmentä pientä toimistoa tämän joukkojen poisvetämisen myötä. Tämä on suuri haaste myöskin. Afganistanin osalta toteaisin, että tehän puhuitte paikallistaloudesta ja siitä, miten merkittävistä vaikutuksista sen osalta on kyse. Kestävää toiminta pyrkii myöskin työpaikkojen luomiseen ja talouden elvyttämiseen. Kuinka meidän läsnäolomme sitten vaikuttaa paikan päällä? Sifka puuttuu tähänkin. Paikallistalous on joskus muuttunut kansainvälisten joukkojen läsnäolon myötä. Ja kun kansainväliset joukot vedetään pois, silloin kokonainen paikallinen elinkeino romahtaa mukaan luettuna palveluiden tarjonta sotilastukikohdille, kuljetussopimukset ja muuta sieltä katoavat Hiljattain olen nähnyt, että ne, jotka ovat toimineet paikan päällä, ovat tukeneet 90 paikallista afganistanilaista läsnäolollaan, joten tietystikin joukkojen poisvetämisellä on seuraamuksensa. Nähdäkseni yksi prioriteetti Afganistanissa on kysymys, kuinka me voimme kestävällä tavalla toimia ja kuinka pidämme yllä sitoumuksemme sittenkin, kun poisvetäminen on toteutunut, olipa sitten kyse kehitysyhteistyöstä, poliittisesta yhteistyöstä, ihmisoikeuksista tai hallinnosta. Kestävyys täytyy varmistaa ja täytyy samalla hyväksyä, että sitoumuksemme täytyy olla myöskin vastavuoroista kun joukko vedetään pois ja afganistanilaiset itse ottavat vastuun. Meidän täytyy mahdollistaa se, että afganistanaiset pystyvät hoitamaan tehtävänsä ja kuinka sitten kalibroidaan suhde tasavertaisemmalla ja kestävämmällä tavalla. Joskus unohdetaan, kuinka paljon edistystä afganiasta itse ovat saaneet aikaan 30 vuoden konfliktiin jälkeen. Afganistan, Afganistan se julkishallinnon hoito on yksi parhaimpia verrattuna muihin samassa asemassa oleviin maihin – kuinka paljon, kuinka paljon rahaa ei mene suoraan maan omaan budjettiin. Siellä on syntymässä joukko koulutettuja ihmisiä, koulutettujen ihmisten sukupolvi. Miltei 70 prosenttia kansaisista oli lukutaidoton 30 vuoden konfliktin jälkeen, niin meidän tunnustaa, että haasteen suuruus ja laajuus edellyttää aikaa ennen kuin asiat saadaan kuntoon. SIFCAPin yksi merkittävimpiä opetuksi Afganistanin yhteydessä oli se, että kansainvälisen sitoumuksen laadun takka tavan keinon täytyy muuttua. Ja täytyy muistaa myöskin, miten tätä suhdetta vetään yllä silloin, kun suhde muuttuu. Olipa sitten kyse yhteistyöstä EUn tai paikallisyhteisön kanssa. Afganistan tulee olemaan tässäkin suhteessa haaste. Ehkä voitaisiin enemmänkin keskittyä kehitysyhteistyön Puolan liittyviin seikkoihin ja myöskin turvallisuus on tässä ollut erittäin merkittävänä tekijänä. Back to some of the other very good... sitten vielä näihin muihin kysymyksiin. Mitä olemme oppineet toimintatavoista, lähestymistavoista? Kysyttiin demokratiasta ja kontakteista ja minkälainen malli tämä on. On aina varsin mielenkiintoista tarkastella demokratisaatiokysymystä ja sen lisäksi, että olemme periaatteessa yhtä mieltä periaatteessa, niin oikeastaan on varsin vähän kokeilua tapahtunut eri malle, osallistumismalleilla. Usein on sellainen oletusvallalla, että kaikki mitä tarvitaan on monipuoluevaalit, se on fundamentti riippumatta maasta, missä toimitaan, eikä niinkään ole pohdittu muita demokraattisia mekanismeja ja käytäntöjä, jotka saattavat soveltua tiettyyn yhteiskuntaan eri ajanjaksoina. Tämä foorumi, josta äsken puhuin, niin sen lisäksi me olemme yrittäneet saada kokemuksia eri maista, erityyppisistä demokraattisista osallistumismalleista, joita he ovat, jotka he ovat todenneet tehokkaissa riskivaiheessa. Ja es, joskus esimerkiksi Botswana, vaikka se on varsin erilainen tapa toimia kuin meillä, he, he ovat ottaneet käyttöön perinteisen järjestelmänsä ja sitten on yritetty saada enemmän naisia ja nuorisoa mukaan tähän järjestelmään. Meistä tämä on myönteistä ymmärtää, että periaatteet ovat samantyyppisiä, mutta meidän pitäisi todellakin rohkaista tällaisen innovatiivisen ajattelun ja niin käyttää erilaisia keinoja osallistaa ihmisiä. Ja sitten Yksi asia, joka on tullut paljon esille siirvalmiuskysymyksissä, on demokratisen edustamisen malleissa. Siis miten yhdistetään demokratia ja äärimmäinen köyhyys tai äärimmäinen epätasa-arvo ja minkälaista lisää joskus tarvitaan, jotta estetään se, että ei manipuloida demokratisia prosesseja silloin, kun demokratisaatio tapahtuu äärimmäisessä tilanteessa, johon liittyy suurta köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Sitten kysyttiin siitä, miten voidaan tasapainoittaa jäsenvaltioiden osuutta, kun ne antavat asiantuntevuutta ja missä määrin asiantuntijan valinta vaikuttaa siihen, että hänet, hänen neuvot hyväksytään paremmin eri tilanteissa eri maissa. Tämä tulee varsin selväksi YK-prosesseistakin, että me aina käännymme samalla tavalla eri jäsenvaltioidemme puoleen. Meitä on pyydetään näin toimimaan. Me emme voi suosia tiettyä jäsenvaltiota toisten kustannuksella. Tällaisia ohjeita emme voi antaa. Kuitenkin isäntähallitukset ovat pyytäneet siis asiantuntijoita, niin silloin he tietenkin ottaa, voivat ottaa huomioon sellaisia maita, joilla on ehkä relevanttia kokemusta itsellään. Ja sitten me rohkaisemmekin heitä näin tekemään. Tämän tyyppistä suhdetta voidaan käyttää hyväksi. Edelleen yleisesti ottaen pyrimme tasapainottamaan tuntemuksen paikallisoloista, kielitilanteista, paikalliskonflikteista ja lisätään tähän myös tästä, tällaista sisällöllistä asiantuntevuutta, joka liittyy toimielinten uudistamiseen sitten tästä onkin hyvä päästä yhteen kysymykseen, jota jo halusin aikaisemmin korostaa. Nimittäin olen sitä mieltä, että kumppanuudet pohjoisen ja eteläisen alueen maiden kanssa siirtymävaihe avustustehtävissä on todellakin voimavarat, joita tarpeeksi käytetty hyväksi, joten tähän olemme tukeutuneet silloin tällöin. Harvoja esimerkkejä yhteistyöstä löytyy EU-jäsenvaltioiden ja eteläisen etelän maiden välillä, kun ne ovat yhdessä antaneet tätä avustusta. Mutta näitä esimerkkejä on kuitenkin varsin harvassa. Ehkä pitäisikin miettiä, onko tämä ase, johon pitäisi pyrkiä järjestelmällisemmin, koska siihen liittyy mahdollisuus käyttää hyväksi EUn hallintoinstituutin rakentamiskokemusta, mutta yhdistää tähän sitten alueellista tuntemusta, alueellisia, alueellisia taitoja, kielitaitoa myös. Tätä kautta nämä kokemukset voidaan helpommin siirtää paikallistasolle. Samoin pitäisi käyttää hyväksi EUn pitkäaikaista kokemusta alueellisten hallintojen tukemisesta. Voimme olla yhteydessä myös Arabiliikan ja muiden tällaisten kanssa. Kiitoksia. Hyvät kollegat, Olemme käyneet mielestäni rakentavaa keskustelua ja olemme nyt kuulleet hyvin kiinnostavia vastauksia. Haluaisin kiittää Rova Cliffeä ja hänen jokkiotaan siitä, että annoitte meille arvokasta aikaa tänään. Yeah, exactly.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 Ladies and gentlemen, we are... Hyvät naiset ja herrat, me jatkamme nyt kokoustamme. Siirrymme esityslistan kohtaan numero neljä. Kyse on Albania koskevasta edistyskertomuksesta. Nyt tarkastamme ensimmäistä kertaa Albania koskevaa kertomusta. Tähän liittyy koko joukko päätöslauselmia. Tätä taustalla on päätöslausin, joka koskee eri laajentamismaita. Viime viikolla komissio tunnusti, että maa oli saanut aikaan edistystä ja ehdotti, että sille annetaan maan asema. Mikäli meillä ovat edistysaskeleita julkishallinnon parlamentaaristen sääntöjen ja muiden osalta saadaan päätökseen. Nyt annan puheenvuoron herra Chuntikselle, joka on meidän esittelijämme. Hän kertoo oman kantansa tähän komission tekemään ehdotuksen. Herra Chuntis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Kuten puheenjohtaja juuri kertoi, kyseessä on ensimmäinen keskustelu koskien tätä Albanian kertomusta. Aikataulumme mukaisesti päätöslauselma pitäisi hyväksyä täysistunnossa joulukuussa. Tämä on tavoitteemme. Teillä on teksti siellä edessänne. Haluaisin esittää siitä alustuksena muutamia huomioita. Kävin Albaniassa toista kertaa vähän aikaa sitten ja työni puitteissa tapasin tasavallan presidentin, pääministerin ja kaikki parlamentin puolueet, AY-järjestäjä ja kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Tein yhteistyötä myös Albanian suurlähetystön kanssa Brysselissä. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet näihin keskusteluihin ja osoittaneet hyvää yhteistyöhenkeä. Kaikesta tästä tuli selväksi, että halutaan tehdä selvä tilannekatsaus Albanian tilanteesta ja ryhtyä riittäviin ja tarvittaviin uudistuksiin. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat prosessin osallistuneet ja auttaneet minua työssäni. Haluaisin myös kiittää komissiota. Olen myös tehnyt yhteistyötä komission kanssa. Ja siellä Albaniasta vastaavien henkilöiden kanssa. Komission edustaja juuri tekikin kertomuksen Albaniasta ja olen yhtä mieltä siitä, mitä komission kannanotossa todetaan koskien tätä laajentumista ja otin huomioonkin kysymykset, joita komissio tässä yhteydessä käsitteli. Ne ovat mukana omassa mietinnössäni. Haluaisin myös kiittää ulkoisen valiokunnan sihteeristöä. Se on auttanut minua suuresti työssäni. Ja nyt menen sitten asiaan. Puhun vain yleisistä suurista linjoista, en mene yksityiskohtiin. Mitä tulee tästä ehdokasmaan asemasta, joka Albanialle on myönnetty? Ehdotan, että tekstiä selvitettäisiin yhdellä tarkistuksella ja ehdotan, että todettaisiin, että Euroopan parlamentti on yhtä mieltä siitä, että Albanialle myönnetään ehdokasaseman asema, ehdokasvaltion asema tietenkin sillä varauksella, että Albania edelleen tekee työtä tarvittavien uudistusten eteen. Haluaisin kuulla valiokunnan jäsenten kannan tähän. Toivon, että olisimme tästä asiasta yksimielisiä. Jos teemme tämän suosituksen, niin se olisi viesti Albanialle ja rohkaisisi Albaniaa jatkamaan aloitettua työtä. Näin myös parlamentti voisi korostaa niitä kohtia, joissa Albanian olisi vielä parannettava asemansa. Parlamentti on valittu toimielin ja tästä syystä työmme on perustuttava sille, että kaikkien uudistusten tärkeimpänä tavoitteena pitäisi olla kansalaisten elinolosuhteiden parantaminen Albaniassa. Tämä on asia, jonka pitäisi olla päätöslauselmamme ytimessä. Ehdotan siis, että hyväksyisimme ehdokasvaltion valtion aseman myöntämisen Albanialle niin, että kuitenkin vielä mainitsisimme asiat, jotka ovat vielä tehtävä, jotka on vielä tehtävä. Kun viimeksi arvioitiin Albanian kehitystä ja edistystä, tärkeimmät ongelmat olivat poliittisia – Nyt eri lähteistä päätellen tilanne vaikuttaa parantuneen. Poliittisella kentällä monissa asioissa ollaan pääsemässä konsensukseen. Siellä on kaksi suurta puoluetta, mutta myös pienet puolueet näyttävät olevan konsensuksessa mukana. Ja kun konsensusta saadaan aikaan eri ongelmien ratkaisemiseksi, esimerkiksi niin, että saadaan aikaan parempi parlamentin työjärjestys tai, tai nämä parlamentin koskemattomuusjärjestelmäkysymykset. Kun tässä vaiheessa ollaan, niin olen sitä mieltä, että, että tuloksiin on paremmat mahdollisuudet päästä kuin aikaisemmin. Tästä pääsenkin päätelmään, jonka mukaan meidän olisi suositeltava ehdokassa valtion aseman myöntämistä. En nyt haluaisi puhua liian pitkään. Niin, teillä on tämä päätöslauselma esitys. Emme voi siellä tietenkään siinä kaikesta asioista puhua mutta toivon, että olen käsitellyt kuitenkin keskeiset eh, aihealueet ja toki voimme tehdä vielä tarkistuksia, joilla täydennämme ja tarkennamme tätä tekstiä koskien eh, asioita, jotka vielä on Albaniassa tekemättä. Mutta minun mielestäni kyllä edistystä on tapahtunut. Uudistuksia on tehty, mutta vielä on joitakin asioita tekemättä sosiaalioikeuksien työoikeuden alalla erityisesti. Enkä ollenkaan aliarvioi tarvetta tervehdyttää oikeusjärjestelmää. Myös korruptio ja oikeusvaltiokysymykset ovat toki tärkeitä, enkä niitä aliarvioi. Mutta minun mielestäni nyt kaikkein kiireellisintä on ryhtyä toimiin, jotta voidaan parantaa kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa. Huomaatte varmastikin, että tämä on se peruslinja päätöslauselmassani. Ottaen huomioon kyseisen maailmanalueen tilanne, on todettava, että Albanian asenne naapurimaihin on myönteinen. On hyvä korostaa tätä rakentavaa asennetta alueella, joka on hyvin arkaluontoinen, niin kuin Balkanin alue on. Kuten puheenjohtaja sanoi, tämä on ensimmäinen päätöslauselma kokonaista päätöslauselmasarjaa. Aikanaan käsittelyyn tulevat myös muut Länsi-Balkanin valtiot. Ja tämä ensimmäinen päätösalma varmaankin vaikuttaa jatkoon. Toivon, että Euroopan parlamentti antaa selkeän viestin nyt näille maille, jonka mukaan he ymmärtävät, että ovi on auki, kunhan he vain huolehtivat tarvittavista uudistuksista. Kiitos. Otan nyt keskustelun. Liber Rocek, joka on varjoesittelijä, saa ensimmäisenä puhua. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Let me congratulate... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää hänen mietinnöstään. Tämä on erittäin hyvä teksti, se on oikea poliittinen painotus. Siinä korostaa myönteisiä seikkoja, mainitaan myös heikkoukset, joita parissa Albanian vielä pitää parantaa tilannetta. Sitten puhutaan myönteisistä kysymyksistä. Täällä tunnustetaan edistys, jota Albania on saanut aikaan viimeisen vuoden aikana. Siinä korostaa myös sitä, että edistys tapahtui johtuen yhteistyöstä pääpoliittisten voimien kesken hallituksessa ja tietysti myös oppositiossa. Mitä tulee ongelmakysymyksiin, niin esimerkiksi oikeusvaltioperiaate, julkinen hallinto, tietysti korruption vastainen toiminta, näitä kysymyksiä on. Haluaisin vielä korostaa, mikä meidän poliittinen viestimme pitäisi olla. Se, että sisäistä konsensusta tarvitaan, tarvitsemme hyvät työsuhteet sekä hallituksen että opposition kanssa. Meidän pitää pystyä vahvistamaan demokratiaa Albaniassa. Ja sitten tietysti keskeistä on Albanian integroituminen e EUn. Me tuemme selkeästi esittelijän valitsemaa linjaa, mutta tietysti joissakin kohdin haluaisimme pientä vahvistusta esimerkiksi kieli kohdassa yhdestä neljään. Siinä pitäisi hiukan tiukempaan, tiukempaan sävyyn välittää parlamentin täysituki komission ehdotuksia, että myöntäisiin Albanian, Albanialle hakemaan asema tietyillä ehdoilla. Viime vuonna mitään mietintöä ei laadittu Albaniasta parlamentissa – Sekin ehkä voitaisiin mainita ja korostaa juuri kuinka tärkeä marraskuun 2011 sopimus on, joka lopetti Poltsen umpikujan ja mahdollisti siirtymisen kohti 12 prioriteettikysymystä. Sitten tärkeää mielestäni on myös nämä oikeusasiamiehen vaalit. Sekin voitaisiin ehkä täällä ottaa esille, koska tätä kautta voidaan vahvistaa albanialaista demokratiaa ja myös rohkaista kansalaisyhteiskuntaa. ensi vuonna ratkaisevaa tulee olemaan vaalit keväällä, parlamenttivaalit Albaniassa. Mielestäni tämän Tämä ei ansaitse pelkkää mainintaa, vaan sitä pitäisi vahvasti myös korostaa. Se on todellakin ratkaisevan tärkeä kysymys ajatellen niin demokratian kehitystä Albaniassa, mutta tämä on myös tällainen varsinainen testi siinä, miten Albania on edustunut EU-kysymyksessä, missä määrin sille voidaan myöntää hakija-asema. Sitten esittelijä puhui va- heikommista osista yhteiskunnassa otitte esille työntekijän oikeudet, ihmisoikeudet. Lisäisin tähän myös ehkä vielä lasten oikeudet, koska tämä on jatkuva ongelma Albaniassa. Pitäisi mainita tämäkin asia mietinnössä. Sitten pitäisi ottaa esille se, että Albania ei ole vielä allekirjoittanut kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman ohjesääntöä. Tässä yhteydessä voitaisiin muistuttaa viranomaisia tästä tehtävästä. Ja sitten vielä, jos salitte lyhyesti alueelliset turvallisuuskysymykset. Viimeisten vuosien aikana Albanialla on ollut erittäin myönteinen rooli ja meidän pitäisi antaa tälle tunnustusta paljon selkeämmin. Esimerkiksi jos katsotaan, mitä tapahtui Fyromissa naapurin Makedoniassa, niin tässäkin Albanialle oli erittäin rakentavassa roolissa kun pyrkii väljentämään näitä etnisiä jännitteitä. Ja minä toivon, että maa toimii jatkossakin samalla tavalla, joten tiivistään mietintö on erittäin hyvä. Muutamia tarkistuksia tulemme tekemään, mutta uskon, että parlamentti saa tästä erittäin hyvän, myönteisen, rohkaisevan mietinnön, mutta rakentavassa hengessä korostetaan myös niitä alueita, joilla on vielä parantamisen varaa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Rova Schake, joka on varjoesittelijä edustaa Alderyhmä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Uskoakseni voimme käydä erittäin rakentavaa keskustelua tämän tärkeän asian yhteydessä. Nähdäkseni tästä saattaa tulla hyvinkin pitkä prosessi uudistusprosessi. Uudistuksen täytyy olla mielekkäitä ja syvällisiä, ei suinkaan pinnallisia. Parlamentti on voinut havaita, miten kivuliasta poliittista polarisoitumista on tapahtunut. Se on edelleenkin voimakkaasti esillä tämänkin päiväisessä Albanian poliittisessa järjestelmässä. On tärkeää, että parlamentti puhuu suoraan Albanian kansalaisille. Kyse on kansalaisten tulevaisuudesta. Heidän hyväksemme teemme työtä, emme yhden poliittisen luokan tai yhden sukupolven puolesta. Toivon, että Albanian kansalaiset ja kaikki poliittisen kentän toimijat tulevat tekemään rakentavaa yhteistyötä EUn kanssa ja tulevat pitämään Euroopan unionia jonkinlaisena välittäjänä. Aikaisemmat yritykset ovat olleet erittäin vaikeita. Puheenjohtaja tuntee tämän itse vähän turhankin hyvin. tulokset eivät ole ainoa, millä on merkitystä, vaan koko prosessi tulee olemaan tärkeä. Sen täytyy olla mielekäs ja järkevä. Ryhmän ihmiset totesin, että viime vuonna komissio ehdotti, että tästä lähtien kaikki liittymisprosessit ja liittymismaata otetaan läheisemmän tarkastelun kohteeksi oikeusvaltioperiaatteen osalta 23 ja 24 ovat neuvottelukappaleet, jotka ensimmäisenä avataan ja viimeisenä suljetaan. Tämä on erittäin tärkeä puitekeys keskustelulle tärkeimmistäkin muistakin tärkeistä asioista, joiden suhteen täytyy saada edistystä. Pidimme hyvänä sitä, että nollatoleranssi on otettu käyttöön systeemisten korruptioongelmien osalta. Ne täytyy saada ratkaistua, jotta kansalaisten luottamus julkisiin toimijoihin palaa. Tämä on edellytys myöskin tietystikin edellytyksille. Takaan demokraattiset uudistukset tietysti ovat yksi perusedellytys ihmisten täytyy saada oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit myöskin, koska yksi koko tai yksi tapa, toimintatapa ei sovi kaikille. Rankaisemattomuus, silloin kun on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta tai korruptiosta, yleisestikin ottaen täytyy ottaa käyttöön. Ihmiset, jotka ovat vankilassa tai lapset, jotka ovat kodeissa, tai mielisairaata, heidänkin kohtelunsa täytyy saada parempaan, paremmalle tasolle. Vähemmistön oikeuksista haluaisin painottaa nimenomaan LGTB-ihmisten ja romanien parempaa kohtelua ja muidenkin vähemmistöjen parempaa kohtelua. Syrjimättömyys on tärkeä periaate viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Median vapaus ja median pluralismi. Digitaalinen vapauskin on tärkeä ryhmämme kannalta. Me todennäköisesti tulemme tekemään muutosesityksiä juuri sen valossa, mitä äsken sanoin, ja ilomielin teemme yhteistyötä teidän kaikkien kanssa sen varmistamiseksi, että se, mitä me tulemme ilmaisemaan, tulee myöhemmin muuttumaan toimiksi, jotka hyödyntävät ennen muuta Albanian kansalaisia. Kiitoksia. Nyt salin eteen, että annan puheenvuoron itselleni. The chair of the delegation for Southeast Europe. Koska johdan Kaakkois-Euroopan delegaatiota. Kun kokous tässä etenee, niin näette, että meillä on tässä aivan erilaisia rooleja pitkin matkaa. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi tai kiittää tästä mietinnöstä. On varsin pitkä aika siitä, kun viimeinen päätöslausuma Albaniasta hyväksyttiin. Olen sama aikaisempien puhujien kanssa siitä, että herra Huntis laati hyvän tekstin. Mutta edelleenkin olen sitä mieltä, että meidän velvollisuutemme on vieläkin parantaa sitä ja ottaa sinne tiukkoja tarkistuksia niin, että päätöslauselma todellakin konkreettisella tavalla voi auttaa Albania tulevissa askelissaan kohti EU-jäsenyyttä. Yleisesti ottaen Albania on pitkään kamppaillut sisäisten poliittisten ongelmien kanssa – se on ollut sellainen kompastuskivi ja viivyttänyt Euroopassa integraatiota. Siksi olen aivan erityisen iloinen, että edistystä on nyt saatu aikaan ja voitettu näitä esteitä ja herätty henkiin vuodessa vuoropuhelua, erityisesti avainkysymyksissä, mitä tulee EUn agendaan. Tätä Albanian poliitikolta jo pitkään on odotettukin. Tämä on myös ainoa tapa saa edetä vielä e, lähemmäs EUta. Ehdokasmaan asema on saavutettavissa, mutta se riippuu pitkälti poliittisesta tahdosta ja kestävästä poliittisesta vuoropuhelusta kaikkien poliittisen kentän osapuolten kesken. Haluan, jos sanon, että halu, haluan olla optimistinen, se on ehkä hiukan liian vahva ilmoitus. Minä haluaisin olla optimistinen ja nähdä vielä lisää edistystä, että todellakin jatkuvasti pyritään normalisoimaan sisäinen poliittinen elämä maassa. Minä myös toivon, että tulevat vaalit eivät tule estämään tätä edistystä tai haittaamaan sitä. Mitä tulee mietintöön? Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän pitäisi rohkaista albanialaisia poliitikkoja jatkossakin käymään kestävällä tavalla poliittista vuoropuhelua. On selvää, että tällä tavalla vain voidaan täyttää prioriteettivaatimukset, jotka komissio on esittänyt avainkysymyksinä integraation tiellä. On ihan sel- sanomattakin selvää, että high court-kysymys, virkamies kysymys tämä lainsäädäntö pitää näistä kysymyksistä hyväksyä. Kuitenkaan kyse ei ole vain siitä, että hyväksytään. Albanian pitää täysin myös täytäntöönpanna näitä lakeja ja saada vahva edistys näissä periaatteiden kysymyksissä, jotka komissio esille. Vasta silloin voimme puhua konkreettisesta kourin tultuvasta edistyksestä. Haluaisin vielä mainita pari erityisaluetta, joita meidän pitäisi läheisemmin tässä yhteydessä tarkastella. Ensinnäkin oikeuden alue, taistelu korruptiota ja järjestäytynyt rikollisuutta vastaan. On selvää, että meidän painopisteemme on aivan olennainen näissä kysymyksissä. Meidän pitää varmistaa, että Albania on hyvin valmistautunut ja voi osoittaa valmiutta tarttua tämän tyyppisiin kysymyksiin. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, on median vapaus ja riippumattomuus. Minusta tässä on kyllä paljonkin varaa parantamiselle ja tulen seuraamaan valppaasti tämän asian kehitystä tämänkin mietinnön yhteydessä. Kiitoksia huomiostanne ja nyt annan puheenvuoron Rova Koppalle SD-ryhmästä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα και εγώ με τη σειρά... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani onnitella kollegaa Suntista tästä Albaniaa koskevasta kertomuksesta. Se kattaa kaikki ne asiat, jotka pitäkin kattaa koskien edistystä, jota on tapahtunut tässä maassa. Haluaisin korostaa sitä, että tämä on erittäin hyvä koko Balkanin alueelle, kun nähdään, että Albania on saanut aikaan edistystä ja pystynyt tyydyttämään monia liittymiskriteerejä. Minusta meidän olisi suositeltava ehdokasvaltion aseman myöntämistä valiokunnalle ja Euroopan parlamentin olisi otettava tämä sama kanta ottaen huomioon, että tietä vielä riittää uudistusten tiellä. Jotakin konkreettisia huomioita nyt Parlamentin sisäinen työjärjestys tässä asiassa on ollut paljon vaikeuksia viime vuosina. Parlamentin toimintaa olisi parannettava niin, että takapakkia kapakkia tapahdu. Myös oikeusjärjestelmä on parannettava ja korruption vastaista toimintaa sekä naisten ja vähemmistön suojaa. Sitten perheväkivallasta on korostettava sitä, että, että eri säännöksiä, jotka koskevat valvontaa, on vahvistettava, on myös tuettava uhreiksi joutuneita naisia. Edelleen olisi tuettava ja autet, lisättävä apua naisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja vankiloiden tilanteesta. Tässä puhutaan myös, mutta meidän olisi kannettava erityistä huolta pidätyksistä, joita suoritetaan alaikäisille, jotka kestävät pitkän aikaa. Valtion pitäisi suojella alaikäisiä, mikäli lapsia pidetään rikollisena ennen kuin asia on edessä ratkaistu ja tuomittu. En ymmärrä, miten tämä voisi palvella kyseisten lasten oikeuksia tai koko yhteiskunnan tilaa. Vielä kerran haluaisin korostaa sitä, että olisi suojeltava Albanian vähemmistöjen oikeuksia. Tämä on ongelma, johon on palattava kaikkien Balkanin maiden osalta. Albanian on hyväksyttävä riittävä lainsäädäntö, jolla voidaan taata vähemmistöjen tehokas suojelu. Väestön laskennan olisi myös vastattava eurooppalaisia standardeja. Kiitoksia. Thank you very much, Ms. Koppa. Kiitoksia, Rova Koppa. Ivo Weigel puhuu seuraavana. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun täytyy todeta, että olen iloinen nähdessäni, että nyt puhutaan Albanian aikansaamasta eristyksestä rakentavaan ja rauhalliseen äänensävyyn. Tästä kannattaa iloita, koska Albanissa ei ole erityisiä ongelmia ja meillä on aivan erinomainen varjoesittelijä, jolla on hyvin paljon tietoa asiasta ja on seurannut Albanian tilanteen kehittymistä erittäin tarkalleen, joten minun ei tarvitse tässä pidempään puhua. Tosiasia on, että oppositio ja hallitus ovat nyt löytäneet yhteisen sävelen – siellä on aikaan saattu rauhanomaista vuoropuhelua, erityisestikin kun on kyse Eurooppaan liittyvistä kysymyksistä. Tämä on erittäin tervetullut muutos Albaniassa. Kun tarkastellaan tulevia vaaleja, katson, että on äärimmäisen tärkeää, että kehotamme Albania pysymään eristyksen tiellä. Euroopan parlamentti voi myötävaikuttaa tilanteen suotuisaan kehitykseen, mikäli me pysymme tässä neutraaleina puolueettomina, kun keskustelemme Albaniasta. Aiemmin minun nähdäkseni me olimme liiankin subjektiivisia, liiankin puolueellisia keskusteluissamme. Jotkut poliittiset ryhmät tukivat omiaan ikään kuin ja suhtautuvat heihin suopeasti, myötämielisesti ja puhuvat paljon tiukempaan äänensävyyn vastapuolesta. Mutta viestin pitäisi olla selkeä ja yksiselitteinen. Vihreät eivät ole täällä edustettuina, joten haluaisin ottaa esiin aivan ilmeisen ongelman, johon törmää vieraillessaan Albaniassa. Meidän täytyy suhtautua mutta meidän täytyy hoitaa ympäristöä kunnolla, koska tämä myötä vaikuttaa matkailun edistymiseen esimerkiksi. Ympäristön hoidon puolella Albanissa tilanne ei ole vielä kovinkaan kehittynyt, kovinkaan edistynyt. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat puhuneet Albanian rakentavasta kehittävästä roolista myöskin koko alueen kannalta. Olen Slovenian jalkapallojoukkueen suuri kannattaja. Minun täytyy sanoa, että Albania voitti meidän joukkoimme kolme päivää sitten. Joukkueen enemmistö oli syntynyt Kosovossa. Joten minun mielestäni olisi hienoa, mikäli Albania käyttäisi vain omia pelaajiaan, ei jättäisi Kosovon pelaajat rauhaan. Ihan vain näin ohi menen sanoen. Sure. Kiitoksia. Nyt äh, haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle Maravosille. Hän voi hyvin, hyvin lyhyesti kertoa oman kannanottonsa. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra, herra Kukan. Huomenta kaikille. Mielestäni eh, korostaisin omasta puolestani sitä, että viimeisen vuoden aikana meillä on erittäin hyvä yhteistyö yhteistyösuhde Albanian viranomaisten kanssa. Ei vain viranomaisten kanssa kuitenkaan, vaan myös kaikkien muiden tahojen kanssa mukaan lukien oppositio, myös muut osapuolet, kuten kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät ovat olleet tässä yhteistyössä mukana. Tämä on ollut ratkaisevan tärkeää, kun pyritään saamaan aikaan tällaista tämän tyyppistä hyvää yhteistyötä, niin kuin nyt saatiin. Siksi on tärkeää, että EU-toimielimet jatkossakin ovat yhteistyössä puhuvat yhdellä äänellä, mitä tulee täältä lähteviin viesteihin Albanian suuntaan, mitä koskee tätä radio, heidän radio, radiotaan, radiopatia. Tämä on erittäin tärkeä panos uudistukselle, mutta niin kuin täällä on sanottu, ja sanotaan selvästi myös komission kertomuksessa se, että konsensus on erittäin tärkeä, sitähän nyt on olemassa ja me uskomme, että se on jo osoittanut saaneensa varsin hyviä tuloksia tänä vuonna marraskuun poliittinen sopimus on ollut pohjana poliittiselle yksimielisyydelle tai konsensushengelle. Ja olemme nähneet varsin konkreettisia, tärkeitä uudistuksia, joita on jo odotettu, odotettu jonkin aikaa. Nyt ne on viety loppuun ja niissä on tarvittu myös kompromisseja poliittisen voimien kesken, esimerkiksi kuntauudistus, vaalilainsäädäntö, uudistus, mutta myös muita kysymyksiä mainitaan komissiokin kertomuksessa. Esimerkiksi kaikki, pitäisi hyväksyä kaikki vireillä olevat lait, joissa vaaditaan määräenemmistöä, oikeusmiehen nimittäminen, kuuleminen, äänestysprosessit eri toimielimissä, mutta myös varsin konkreettisia toimia. Toimiin on ryhdytty oikeusvaltiokysymyksissä. Meistä tämä on oikea tapa toimia ja Armanian pitää jatkossakin seurata tällaista mallia, jotta täyttää pääehdot, jotka on asetettu komissiosta ennen kuin voidaan myöntää ehdokas asema, mutta pitää myös toimia muiden avoimina olevien prioriteettien kohdalla. Monet puhujat ovat täällä maininneet niistä joitakin Albanian pitäisi täyttää aivan erityisesti Kööpenhaminan poliittiset, Kööpenhaminan poliittiset kriteerit, jotta neuvottelut voidaan sitten alkaa, kun he ovat valmiit. Uskon, että pallo on nyt heidän kentällään, mutta myös jäsenvaltiot ja muut toimielimet ovat valmiita jo tukemaan tätä prosessia. Albanian täytyy sitten jatkossakin saada aikaan tuloksia ehdot, jotka komissio on asettanut, ovat varsin konkreettisia, niissä vaaditaan vielä lisätoimia ja varmastikin sitä, että poliittinen vuoropuhelu jatkuu. Ja toisaalta tässä vaaditaan jatkoa ponnisteluissa, joilla tuetaan kaikkia muita alueita, jotka on voitu mainita tässä mietinnössä ja mielestäni täällä monet puhujat ovat maininneet ja minäkin haluaisin tätä korostaa. Siis on erittäin tärkeää, että albanialaiset toimielimet jatkossakin osoittavat sitoumustaan korruption vastaisessa toiminnassa ja toimivat järjestäytyneen rikollisuutta vastaan. Tarvitaan myös käytännöllisiä hmm, tutkimuksia, oikeustoimia, oikeudenkäyntejä, jotta voidaan vakuuttaa ei vain EUlle, mutta erityisesti Albanian omille kansalaisille, että rankaisemattomuutta ei sallita silloin, kun laittomuuksiin syyllistytään. Komissio jatkossakin tukee tätä teidän avullanne myös, herra puheenjohtaja. Ja me uskomme, että Albanialla on tarvittavat resurssit, jotta se voi edetä eurooppalaisella tiellä poliittisia resursseja, mutta myös teknisiä voimavaroja löytyy. Ja me uskomme, että jatkuva vuoropuhelu on ratkaisevaa. Näin voidaan varmistaa, että Albania tuntee itsensä motivoituneeksi ja varmistaa myös tämä asema pysyy auki. Sitten kun kriteerit täyttää, niin sitten voimme alkaa myös me toimia konkreettisemmin. Kiitos. More. Kiitos Herra Maragossa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ollutkaan, joten sen, että herra Huntis nyt tekisi lopuen lyhyen loppuyhteenvedon. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να βγάλω... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet kommentteja ja ehdottaneet parannuksia. Joko suullisesti täällä tai tarkistusten muodossa. En missään mielessä kuvittele, että omaan universaalisen viisauden ja olisin oikein tyytyväinen, jos voisin tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa tekstin parantamiseksi. Niin, että se olisi mahdollisimman hyvä. Tämä on tietenkin, hel- on tietenkin helppo sanoa, että olisi tehtävä sitä tai tätä jossakin asiassa, mutta vaikeus on siinä, että vastaanottaja olisi vakuuttunut siitä, että se mitä hänen on tehtävä, on hänen itsensä etujen mukaista enemmän kuin mitään muuta. Minä ainakin uskon, että olemme yhtä mieltä keskeisistä asioista tässä valiokunnassa. Ilmaisemme koko parlamentin puolesta toivomuksen ja rohkaisun Albanialle niin, että se saisi tiettyjä ongelmia ratkaistua. Haluaisin sanoa, että tekstiämme parantamalla pitäisi kuitenkin välttää, ettei mennä siihen ansaan, että ollaan jotenkin tällaisessa oppimestarin asemassa, kun pyrimme saamaan viestejä Albaniaan päin menemään. Meidän olisi osoitettava, että haluamme tukea maata ja haluamme tehdä yhteistyötä poliittisten puolueiden kanssa niin, että saadaan korjattua tilanteita. Mutta korjausten olisi oltava myös pysyviä. Kuten täällä on sanottu, On totta, että vaalitkin, vaalitkin ovat tulossa. Menneisyydessä olemme havainneet tilanteita, joissa ensimmäisten tai toisten vaalien jälkeen tilanne huononi. Joten toivon, että viesti, jonka lähetämme, ja toivon, että neuvosto lähettää saman suuntaisen viestin, niin toivon todella, että tämä viesti menisi perille. Ja että voitaisiin vahvistaa poliittinen konsensus niin, ettei mitään takapakkia tulisi. En halua nyt mennä vielä jälleen kerran näihin kaikkiin kysymyksiin, joita täällä käsiteltiin. Uskon, että tärkeimmät asiat on tällä sanottu ja olisin tyytyväinen, jos saisin tarkistuksianne vielä tekstin parantamiseksi, niin että saamme aikaan parhaan mahdollisen viestin. Kiitoksia esittelijälle. Keskustelu aiheesta päättyy tähän. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että aikaraja tarkistusten jättämistä varten on 22. päivä lokakuuta kello 18.00, eikä kuudelta illalla viimeistään. Seuraava asia on lykätty, niin kuin alussa totesin, joten nyt siirrymme EUn ihmisoikeuskertomukseen vuodelta 2011 sekä Euroopan unionin toimintaan tällä alalla. Esittelen herra Donskis. Nyt ensimmäistä kertaa keskustelemme valiokunnassamme vuoden 2012, vuoden 2012 ihmisoikeuskertomuksesta ja demokratiasta maailmalla yhdessä niiden tarkistusten kanssa, jotka jäsenet ovat tehneet. Tänä vuonna me palaamme nyt käytäntöön, jonka mukaan me keskustelemme asiasta ja äänestämme sitten joulukuussa täysistunnossa – joka on omistettu ihmisoikeuksille ja samassa yhteydessä jaetaan myöskin Saharov-palkinto, joten tämän mietinnön valmistelu on erittäin intensiivistä työtä, on vähän. Vuotoinen kertomus käsitteli Euroopan unionin ihmisoikeuskertomusta vuodelta 2011, mutta siinä myöskin asetetaan parlamentin prioriteetteja ja painopistealueita EUn ihmisoikeuspolitiikan osalta. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Donskikselle. Voisin muistuttaa teitä siitä, että mietinnöstä tullaan äänestämään meidän kokouksessamme 6. päivä marraskuuta. Ja nyt herra esittelijä, puheenvuoro on teidän. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, it's a... Kiitoksia puheenjohtaja. On suuri kunnia esitellä teille vuosikertomus ihmisoikeuksista Afetissa. Haluaisin jakaa lyhyen puheenvuoroni kolmeen osan. Ensinnäkin tämä yleiskysymykset, sitten haasteet, vaikeudet ja kolmanneksi selventäviä kommentteja vielä. Minun no, täytyy nyt tunnustaa puheenjohtaja. Meillä on tietty taipumus kuulostaa akateemiselta ja kylmältä. Kuitenkin tavoitteena niin edelleenkin oli ja on käytännöllisen asiakirjan laatiminen, eikä tällaista hienostunutta listaa, jossa käsitellään erilaisia ongelmia ja käytäntöjä menneisyydessä ja nykyään. Siksi mielestäni on niin tärkeää, että laadimme tiukan, keskittyneen, johdonmukaisen, hyödyllisen asiakirjan, hyödyllisen vuosikertomuksen. Ja tämän takia pyrin vähän muokkaamaan tulevaisuutta, eikä vain heijastelemaan faktoja menneisyydestä tai tästä hetkestä, jotta voitaisiin vaikuttaa muihin EU-toimielimiin ja toivottavasti myös kolmansiin maihin. Tietysti minulla on suuri ilo voidessani todeta, että meillä on yhteistä pohjaa. Kollegoina minun on helppo sopia kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin ja niihin, niiden rikkomuksiin ympäri maailmaa, mutta yhtä lailla tärkeää on löytää oikea sanamuoto oikeat lauseet, joskus pitää työstää jotakin materiaalia tai käytännön puolta kesk- keskustelussamme. Siksi kollegiaalisuuden henki on äärimmäisen tärkeää vuosikertomuksen yhteydessä ja tiettyä joustovaraa ehdottomasti tarvitaan, koska mikään yksittäinen esittelijä ei voi lopussa sanaa tästä asiasta sanoa, tästä tärkeästä kysymyksestä. Siis olen todella iloinen kaikista tarkistuksista ja olen kovasti kiitollinen, että teette näitä tarkistuksia. Sitten toinen asia. Ha- vaikeudet ja haasteet, jotka minun täytyy myöntää niitä on. Usko, uskonnonvapaus. Tätä, tässä voitaisiin olla vähän tiukempia, keskittyneempiä, eikä vain anneta tästä listaa perusoikeuksista. Vähän toistoa. Emme halua ottaa esille yhtään uskontokuntaa tai uskontoa, joka, jo, niin kuin joskus on käynyt, mutta haluaisin kuitenkin sanoa yhden tärkeän seikan. Se, miksi Kiina ja Venäjä mainitaan. Sen takia, että minä uskon, että nämä kaksi maat edustavat ihmisoikeusrikkomusten koko kirjoa. Ne eh, edustavat käytännön rikkomuksia samanaikaisesti. Nämä ovat kaksi tärkeää valtavan suurta maata, jotka kattavat valtavan suuren alueen, jossa on mukana myös valtiottomia maita, yht, y, y, mm, yhteiskunnallisia, uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä löytyy näiltä alueilta. Tässä minun on pakko siteerata amerikkalaiskinlaista historiaa. Hän sanoi, että Kiina on kansallisvaltio, se on sivilisaatio, joka on äh, naamioitunut kansallisvaltioksi. Samaa voitaisiin sanoa Venäjästä. Näitä kahta tapausta voidaan analysoida tältä pohjalta. Sieltä tapahtuisi laaja, laajamittaisia ihmisoikeusrikkomuksia tai siis kautta koko kentän. Sitten kun puhutaan vaikeuksista ja haasteista, niin minun en voi olla ohittamatta erittäin tärkeää, tai mainitsematta tärkeää kysymystä, nimittäin kollegojen apuvaikutus. Se oli erittäin tärkeää tässä mietinnön yhteydessä ja lämpimästi haluan kiittää liberaali työtovereitani Renatea ja muita ALDE-kollegoja, Rova Kiel Nielsen ja haluan kiittää ja muita vihreistä Anna Gomesia, Rova Vergiata, herra Lightfreedia, Anna Saborskaa, Tokesia, Andrekieneä. Tässä tuli vain muutamia nimiä niiden monien kollegoiden joukosta, jotka ovat tärkeitä lisäyksiä tehneet ja tehneet ähm, älykkäitä, hyviä tarkistuksia. Sitten vielä jotakin selventäviä kommentteja puheenjohtaja, jotta vältettäisiin päällekkäisyys tai toisto. Yritin todella vastustaa kiusausta ja ottaa mukaan joka ikisen tarkistuksen, jonka olen saanut muilta. Sitten tyylisyistä olen pyrkinyt pyrkimään johdonmukaiseen suuteen selkeyteen, enkä niinkään siihen, että olisin eri mieltä jostakin lausunnoista. Tätä kautta haluan välttää sellaista luetteloa, jossa toi, mainitsemme asioita, jotka, joita pidämme itsestäänselvyyksinä. Meillä kuitenkin on tällaista yhteistä pohjaa ja siksi on helppo sanoa, että mitään ratkaisevia mielipideeroja sisällön suhteen ei ollut. Niitä voi tulla vain tyylin tai sanamuotojen yhteydessä tai tietysti sävykysymyksissä. Kollegani ovat antaneet minulle erittäin arvokasta poliittista äh, ar- kritiikkiä ja palautetta. Tästä olen heille todella kiitollinen. Kiitos. Uh, thank you very, thank you very much. Kiitoksia paljon. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Laszlo Tökeys on kansanpuolen varjoesittelijä. Hän ei ole paikalla, mutta hän pyysi, että minä luen teille hänen huomautuksensa. Ja niin aion nyt tehdä. Kansanpuolue pitää hyvänä sitä, että mietinnössä selkeästi todetaan, että sitä kannattaisi pitää strategisena asiakirjana tulevaisuutta silmällä pitäen erittäin ennakoivalla tavalla – Siksi pidämme tarkistuksista, jotka vahvistavat kansanpuolen vaatimusta, että säännönmukaisesti, aktiivisesti, järjestelmällisesti ulkosuhdehallinto ja varapuheenjohtaja ja korkea edustaja tässä Suomen parlamentin kommentti, että kansanpuoli pitää hyvänä tarkistuksia, joissa vaaditaan kansanpuolen tavoin sitä, että ulkosuhdehallinto kuulee kansalaisyhteiskuntaa ja mahdollistaa sen, että demokraattinen edistys etenee ja että avaintekijät, jotka liittyvät kevään aikaansaamiseen muutoksiin, otetaan huomioon Euroopan kansanpuolella tukea myöskin tarkistuksessa, jossa viitataan uskonnonvapauden heikentymisen eri puolilla maailmaa. Monia tarkistuksia oli tehty, joissa otettiin huomioon huolestuttava tilanne, tilanne maailmanlaajuisesti mukaan ottana Tiibetissä. Meidän täytyy tehdä työtä kompromisseina kansanpuolen tukea tarkistuksilla pyritään luomaan Euroopan unionin suuntaviivoja uskonnonvapauden osalta tai uskonnonvapauden osalta 377 tarkistus esimerkiksi Rova Andrikinilta on tällainen. Haluamme tehdä myöskin yhteistyötä kansanpuolueen Haluamme tehdä yhteistyötä muiden kanssa kansallisyhteiskunnan vahvistamiseksi. Libya ja valko usein mainitaan mietinnössä usein otteeseen. Toivoisimme tähän kompromisseja. Katsomme myöskin, että vaalitarkkailutehtäviin kannattaa kiinnittää enemmän huomiota, koska niitä voidaan käyttää välineenä, jolla tuetaan demokratian siirtämistä. Teemme yhteistyötä muiden kanssa, että saataisiin kompromissi ihmisoikeuslausekkeiden mukanottamiseksi kauppasopimuksiin. Kiitoksia. Ja nyt Rova Koppa seuraavana, olkaa hyvä. Thank you, uh, my colleague... Kiitoksia kollegani Lightfleet, joka on varjostella, hän ei päässyt paikalle, joten luen hänen lausuntonsa. Hyvät kollegat, ihmisoikeudet ja perusvapaudet täytyy hyväksyä. Niitä pitää noudattaa EU-ssa samoin EUn ulkopuolella. Vuosittainen ihmisoikeuskertomus onkin tärkeä tilaisuus vahvistaa EUn ihmisoikeuspolitiikkaa, osoittaa, onko saatu aikaan edistystä ja mitä vielä pitää tehdä. Myös haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja jälleen kerran kertoa, kuinka tärkeä EUn erityisihmisoikeusedustaja on. Kaiken kaikkiaan 404 tarkistusta on tehty. Mietinnössä, mietintö on varsin hyvä pohja, mutta jotakin tästä kuitenkin puuttuu. Viisi aluetta, joilla on suurta merkitystä minulle. Ensinnäkin Euroopan ihmisoikeuspolitiikka, minulle on aivan olennaisen tärkeää, että tulevaisuudessa EU puhuu yhdellä äänellä ottaa selkeästi kantaa ihmisoikeusrikkomuksiin, samoin toimii EUsta ulospäin. Meidän pitää jatkossakin tehostaa ihmisoikeustyötä unionissa aivan erityisesti ihmisoikeuksilla täytyy olla sama merkitys kuin taloudellisen rahoituksellisella markkinakysymyksillä. Ihmisen pitäisi tulla ensimmäisenä eikä markkinoiden toiseksi ihmisoikeudet ja kauppa Intavaliokunnan jäsenä minun oli tärkeää käsitellä ihmisoikeuksia ja kaupakysymyksiä tässä mietinnössä. Meidän pitää käyttää vapaakauppasopimuksia, joilla pyritään edistämään perusoikeuksia, työ, ammatilliset oikeuksia ja niin edelleen poistaa lapsityö, pakkotyö, pyrkiä poistamaan syrjintä, työllisyys, kysymyksissä. Aivan erityisesti pitäisi ankkuroida sosiaalinen yritysvastuu vapaakauppasopimuksiin, jotta voitaisiin edistää ihmisoikeuksia, korostaa sosiaalisia ja muita kysymyksiä kehitysmaissa ja omissa maissa. Myös haluaisin ottaa esille Kolumbian tilanteen. On erittäin tärkeää suojella ammattiliittoja, niiden oikeuksia, kokoontumisvapautta, oikeutta saada palveluita niin edelleen. Sitten kevät ja blokkareiden journalistien suojelu tai oppositiopuolueiden ihmisoikeustaistelujen suojelu. Me kaikki olemme seuranneet uutisia julmasta toiminnasta joissakin maissa, kuten Egyptissä tai Syyriassa tai Libyassa. Meidän pitää suojella ja tukea ihmisiä, jotka taistelevat perusvapauksensa puolesta ja mielipiteenvapauteen puolesta. Tämän takia minä haluaisin tehdä tarkistuksen, jossa vetoan, että valvotaan taremmin ja pyritään valvomaan kaksoiskäyttöä aseita, joita voidaan käyttää ihmisoikeusrikkomuksissa tai rikkoa demokratiaoikeuksia vastaan. Sama koskee digitaalisen tiedon siirtoa, puhelinten seurantaa, tekstiviestien seurantaa, internetin käytön seurantaa. Neljänneksi naiset, naisten lasten oikeudet EU täytyy vapaasti läheisessä yhteistyössä YK ja kansallisten äh, alueisten tahojen kanssa pyrkiä varmistamaan, että naisten oikeudet toteutuvat. Tein myös yhden tarkistuksen, joka koskee vakavaa ongelmaa, joka on olemassa monissakin maissa Saharan eteläpuolisella alueella, jolloin lapsia syytetään noituudesta ja tämä johtaa varsin vakaviin seuraamuksiin. Sosiaalinen sulkeminen, lasten murhien ja samoin lapsia uhrataan ja rituaalimurhiin syyllistetään sitten syrjinnästä. Olemme todellakin huolissamme siitä, että on yhä enemmän sotilaallista suva- ö, su- uskonnollista suvaitsu- suvaitsemattomuutta monissa maissa. Siksi vetoamme jäsenvaltioihin, jotta ne lopettaisivat syrjinnän ja suvaitsemattomuuden kaikilla perusteella mukaan lukien sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai uskomus. Myös on suurta tarvetta monissa maissa sovinto toimissa ja saada aikaan vuoropuhelua eri tahojen kesken konfliktin aikaisessa tilanteessa. Olen todellakin optimistinen sen suhteen, että pystymme löytämään hyviä kompromisseja eri ryhmien välillä. Kaikkein tärkein asia on, että meidän pitää keskittyä vahvistamaan ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia eu ja sen ulkopuolella. Vielä haluaisin ottaa esille, että tämä mietintö on paras tilaisuus parantaa EUn ihmisoikeuspolitiikkaa. Thank you, Ms. Kopa. Madame Gomes. Kiitoksia sitten Rova Gomes. Uh, just to, first of all, congratulate. Ensinnäkin haluaisin onnitella herra Donskista hänen erinomaisesta mietinnöstään ja hyvästä hengestä, jolla hän on suhtautunut meidän huoma- huomautuksimme. Minun näkemykseni tulivatkin tässä jo todetuiksi ryhmämme varjoesittelijän suulla – mutta haluaisin vain yksinkertaisesti. Olen tietysti samaa mieltä varjoesittelijän kanssa, mutta siltä huolimatta haluaisin esittää muutaman kommentin. On erittäin tärkeää nimittäin, että parlamentti pyytää, että tulevissa vuosikertomuksissa korkea edustaja – ilmaisee, kuinka parlamentin päätöslauselmat on otettu huomioon. Tämä olisi erittäin tärkeää. Toivomme tietystikin, että ihmisoikeus erityis edustaja herra Stavros Lambrinidis tulee astumaan virkaansa sitten hänen on helpompi raportoida meille tilanteesta vuosikertomuksen yhteydessä. Haluaisin todeta, että hyvä suunnittelu ja yhteistyö palveluiden kesken myötä vaikuttaa siihen, että toimissa onnistutaan. Olipa sitten kyse ihmisoikeus alivaliokunnasta tai ulkoasioiden valiokunnasta, kaikissa parlamentin valiokunnissa pitäisi kehityspolitiikan puolella ja kaikki muihinkin politiikan osa-alueisiin, kauppaan esimerkiksi Inta, valikunnan asioihin ja teollisuusvaliokunnan asioihin, ottaa aina mukaan ihmisoikeusaspekti. Kaikissa meidän sisäisessä politiikassammekin meidän uskottavuutemme nimissä meidän täytyy aina pyrkiä myötä vaikuttamaan ihmisoikeuksien edistymiseen kautta maailmaa. Tämä olisi erittäin tärkeää korkealla edustajalla on myöskin merkittävä rooli. Hänellä nyt sattumoisin on tämä kaksinkertainen rooli, eikä tämä ole todellakaan sattuma, vaan hänen tehtävänsä on myöskin varmistaa koordinointi neuvoston ja komission eri palveluiden välillä. Nyt on tarpeellista todellakin varmistaa se, että ihmisoikeudet todellakin valtavirtaistetaan kaikkien politiikkaan mukaan ja tämän täytyy heijastaa myöskin seuraavaan vuosikertomukseen. Lopuksi haluaisin todeta, että tuen täysin rinnoin tarkistusta, jonka herra Donskis on tehnyt mietintöön. Me vastustamme näitä normaaleja käytänteitä alueisten ryhmittymien yhteydessä, kun ne asettuvat YK on ihmisoikeusneuvostoon pyrkivien maiden tueksi. Tämä on standardimenettely, mutta me voisimme pyrkiä muuttamaan tätä standardikäytäntöä, koska tämä on erittäin haitallista, kun ajatellaan ihmisoikeusneuvoston uskottavuutta ja toimintakykyä. Me tarvitsemme ihmisoikeusneuvostoa. Sen täytyy pitää kiinni korkeasta moraalista ja nämä normaalit ja käytänteet, joita käytetään valintaprosessin yhteydessä, ei, eivät millään tavalla tähän myötä vaikuttaa. Euroopan unioni täytyy pyrkiä vaikuttamaan tähän. Kiitos sitten Ivo Vaigil seuraavaksi. Se puheenjohtaja haluaisin onnitella kollegaani meidän ryhmämme nimissä. Tämä on eh, herra Donskis on eh, suhtautunut, lähestynyt tätä asiaa erittäin herkällä tavalla. Tämä on tietysti arkaluontoinen kysymys tavallaan ja tämä on kaikkein vaikein. Vaikeinta on löytää tasapaino sen välillä, että on konkreettinen ja toisaalta pitää kiinni yleisestä lähestymistavasta, jolla pidetään kiinni arvoista, joita yrittämme välittää tässäkin yhteydessä. Mutta on ilmeistä, että esittelijä pyrki keskittymään enemmän yleisiin arvoihin eikä mennä yksityiskohtaisuuksiin. Tarkistukset mukaan lukien omani niin pyrkivät keskittyä yksityiskohtiin ja ottaa mukaan joitakin polttavia ongelmia nimeämällä niitä ja nimeämällä myös maat, joissa ongelmia on. Joten on varmasti selvää, että täytyy löytää oikea tasapaino, kompromissi, kanta ja loppujen lopuksi pitää saada aikaan sellainen asiakirja, joka heijastelee myös tuntemaamme huolta hyvistä ja huonoista käytännöistä joissakin maissa. Yksi erittäin tärkeä tehtävä tässä vaiheessa mielestäni on siinä, että meidän – täytyy saada näistä asia- ihmisoikeusmietinnöistämme tai päätöslausumistamme eh, sellaisia, joihin liittyy poliittista ja ilmeistä painoarvoa. Joka vuotisen mietinnön pitäisi olla tällainen EUn välittämä viesti. Se on tärkeä kannanotto, kuten esimerkiksi on tällainen toinen mietintö, joka laitetaan USAssa, jota pidetään aina erittäin vakavasti otettavana tekstinä käytän, koskien käytäntöjä ympäri maailmaa. Ja meillä pitäisi olla kunnianhimoisempi asenne, jotta todellakin olisimme vaikuttava toimija tällä saralla ja myös meidän pitää toimia oman uskottavuutemme nimissä, mutta myös pitäisi ajatella EUn roolia, joka sillä pitäisi olla maailmalla. Ja tämän takia meidän täytyy olla myös suvaitsevaisia silloin, kun käsitellään myös erittäin konkreettisia ongelmia, joita joillain mailla ihmisoikeuskysymyksissä on ja oikeusvaltioperiaatteen kaltaisissa kysymyksissä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia esittelijä herra Donskis, mutta lyhyesti. Thank you very much. I will be better. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Olen erittäin kiitollinen kollegoille näistä huomioista ja tietenkin pyrin ottamaan ne huomioon. Tutkin ne tarkkaan niin, että voin mahdollisimman hyvin ne huomioida. Haluan varmistaa, ja, että tulen tekemään kaikki niin, että säilytetään tämän mietinnön luonne ja asiasisältö. Samalla kuitenkin niin, että jätetään tilaa neuvotteluille ja kompromisseille ja otetaan huomioon nämä kollegoiden, kollegoille tärkeät asiat. Uskon, että on tärkeää, että työ jatkuu. Teemme kaikki. Mä uskon, että meillä on hyvä rakentava henki, meillä on uskottavuutta ja luottamusta. Nämä ovat työmme tärkeimmät ominaisuudet uskon kyllä, että saamme aikaan muistettavan ja kunnianhimoisen kertomuksen. Kiitoksia. Thank you very much. That concludes the... Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän tästä esityslistan kohdasta. Sitten Euroopan ominen ihmisoikeusstrategia on seuraavana esityslistalla. Tämä on viimeinen keskustelu tästä mietinnöstä mukaan luettuna tarkistukset tai muutosesitykset. Mietinnön tarkoitusperänä on esittää parlamentin kanta hiljattain tehtyyn kokonaisvaltaiseen EUn ihmisoikeuspolitiikan tarkastukseen, jonka on tehnyt varapuheenjohtaja korkeudustaja Rova Ashton. Neuvosto hyväksyi kaiken kattavan EUn strategisen puitekehyksen ihmisoikeuksia ja demokratiaa varten ja tätä vastaavan toimintasuunnitelman. Toivomme, että tämä toiminta ohjelma pistetään kunnolla täytäntöön hyvässä yhteistyössä eri EUn toimielinten välillä. Ulkosuhdehallinto, jäsenvaltiot ovat niin ikään tässä mukana. Samoin herra Lambrinidis, joka on EUn erityisedustaja ihmisoikeuksien osalta. Ennen kuin puheenvuoron esittelee, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että äänestys toimitetaan 6. päivä marraskuuta tästä mietinnöstä. Nyt puheenvuoron saa esittelijä Rova Herra Stavares hän voi kertoa, mitä hän haluaa kertoa tästä omasta mietinnöstään. Olkaa hyvä. Very much, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin kuin itsekin sanoitte, tämän mietinnön äh, lähtökohta on korkean edustajan tiedonanto. ja komission tiedonanto Euroopan unionin roolista ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisestä kolmansissa maissa, niin että pyritään myös toki täytäntöpanemaan toimintasuunnitelmaa. Mikä sitten tilanne nyt on ihmisoikeuksien alalla Euroopan unionissa? Tästä haluaisin aloittaa. Ja ensimmäinen lähtökohta on seuraava. Unioni on nyt kaksinkertaisessa jännitteissä. Saamme uutta vastuuta, uutta tehtäviä, uusia tehtäviä. Institutionaalisesti saamme ihmisoikeuksien alalla uusia välineitä ja uusia tehtäviä, kuten tämä EUn erityisedustaja ja korkea edustajakin on ollut olemassa vasta Lissabonin sopimuksen jälkeen, eli pari vuotta. Niin samalla aikaa yhtäältä kehittämme kunnianhimoisempia tavoitteita ja laajennamme mahdollisuuksia institutionaalisesti. Kuitenkin todellisuus on nyt haastavampi kuin mitä se oli muutama vuosi sitten. Lähinnä siksi, että on, meillä on tämä rahoituskriisi ja näin EU konkreettisesti ja myös sen rooli on muuttunut konkreettisesti ja sen myös nähdään erilaisena se millaista vaikutusvaltaa ja pehmeää valtaa, mitä EU on, on voinut käyttää aikaisemmin, niin sitä toki on vieläkin, mutta, mutta se nähdään maailmalla eri lailla. Voimatasapainokin on maailmassa muuttumassa. Hiljattain on ollut kaksi tapahtumaa, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin arabikevät ja se tosiasia, että emme pystyneet ennakoimaan sitä. Olemme pyrkineet vaikuttamaan tilanteeseen ja toimimaan hyödyllisellä ja rakentavalla tavalla, mutta samaan aikaan, tämä on se toinen tapahtuma, samaan aikaan EU:ssa ssa on joututtu kokemaan rahoituskriisin vaikutukset, erityisesti tietyissä jäsenvaltioissa Tiettyjen jäsenvaltioiden haavoittuvuus rahoituskriisissä on tehnyt niistä vieläkin haavoittuvampia niin, että ne saisivat kolmansilta mailta taloudellista voimaa. Ja kun kyse, ja kyse saattavat olla kolmannet maassa, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Mitä me nyt sitten tarvitsemme? Ei meidän tarvitse unohtaa kunnianhimoisia tavoitteitamme. Meidän on edelleen pyrittävä siihen, että, että ne institutionalisoidaan ja saadaan täytäntöön. Tarvitsemme kunnollisen työpakin, joka on ymmärrettävä, mutta samaan aikaan EU on osoitettava, että se on kykenevät toimimaan ihmisoikeusalalla. Näin tämän niin, että meidän on tiedettävä, mitä haluamme kolmalla, kolmella tasolla. Ensinnäkin todellakin, mitä haluamme, mitä haluaisimme nähdä tapahtuvan maailmassa. Toinen taso koskee Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja toimielinten vuorovaikutusta. Ja kolmas taso on oma tasomme, siis toimielimien väliset suhteet unionissa ja Euroopan parlamentin rooli talona, jossa olemme vuosien aikana saaneet paljon työtä tehtyä ihmisoikeuksien alalla, mutta nyt meidän olisi tehostettava toimintaamme. Olemme tehneet useita ehdotuksia. Yksi on jo menossa, se koskee epävirallisen yhteysryhmän perustamista ulkosuhdehallinnon, parlamentin, neuvoston ja komission välillä, jossa käsiteltäisiin ihmisoikeuksia. Olemme jo tavanneet muutaman kuukauden ajan ja tehneet hyvin rakentavaa työtä kyseisessä yhteysryhmässä. Mietinnössä ehdotan, että tällainen ryhmä virallistettaisiin ja tekisimme säännöllistä ryhmä, työtä tämän ryhmän kautta niin, että voisimme olla tehokkaampia. Täällä on myös ehdotuksia, jotka koskevat seurantaa, koskien omien ihmisoikeuspäätöslausemiemme tilannetta jatkossa ja niin, että voisimme lähettää valtuuskuntia kentälle tarkastamaan ihmisoikeustilannetta tietyissä maissa. Meidän on myös varmistettava se, että meillä on seurantaan keskittynyt yksikkö – Edelleen meillä on nyt uudet työsuhteet ihmisoikeuserityisten edustajan kanssa. Meidän on nyt pohdittava, mitä työtä teemme ulkomaailman kanssa. On ehdotettu euroarabi nuorisokokous tai arabikevästä opimme, että meillä ei ole riittävästi tietoa arabi yhteiskunnasta, jotka sijaitsevat hyvin lähelläkin meitä. Olemme käyneet hedelmällisiä keskusteluja. Valiokunnassa haluaisin kiittää AFEittojen valiokunta siitä, että käymme tämän keskustelun täällä nyt. Olemme saaneet 147 tarkistusta ja olen käynyt ne kaikki läpi. Mielestäni melkein kaikki nämä tarkistukset ovat sellaisia, joista voidaan tehdä kompromissitarkistuksia. tarkistuksia Haluaisinkin tehdä 10, 20-25 kompromissitarkistusta varjoesittelijöiden ja joidenkin kollegoiden kanssa voisimme niistä neuvotella. Jotkut tarkistukset eivät mahdu kompromissin alle. Ja minä suosittelen, että äänestämme niiden puolesta. Joten kyllä uskon, että meillä on hyvin laaja konsensus tässä asiassa. Tapaamme ensi viikolla ja keskustelemme kompromissitarkistuksista. Olen avoin ottamaan vastaan huomioita ja kommentteja kollegoita. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Sitten poliittisesta ryhmistä Rova Vinka Kaali, EPPn varjoista. Hän ei ole täällä paikalla, joten hän pyysi minua puhumaan hänen nimissään. Jälleen uusi tehtävä minulle tänään. Hän osallistui aikaisempaan, aikaisempiin valiokuntakokouksiin, joissa käsiteltiin mietintö luonnosta. Näissä kokouksissa hän esitteli omia huomioitaan koskien luonnosta, kuitenkin johtuen siitä, että hän sai tarkistukset käännettynä vasta tänään maanantai-iltapäivänä. Ja tiistaina hän joutui jo lähtemään Bukarestiin EPPn puoluekokouksen. Siksi hän ei pystynyt syvällisemmin käsittelemään tarkistuksen vielä. Hän aikoo tulevassa varjoestelöiden kokouksessa puhua näistä tarkemmin ja löytää, pyrkiä silloin löytämään sopivat kompromissit. Kiitoksia. Ja nyt haluaisin pyytää seuraavia puhujia puhumaan ytimekkäästi ja lyhyesti. Meillä on arvokkaita vieraita tulossa. Rova Gomez. Uh, I am uh, uh, speaking on behalf of... Kiitoksia. Puhun varjoesittelijä Raimon Obiolsin puolesta, kun hän ei päässyt paikalle. Hän halusi onnitella esittelijä Rui Tavarisia tästä erittäin hyvästä työstä. Uskomme, että tämä on erittäin hyvä lähtökohta, josta lähtien voidaan vastata näihin haasteisiin tällä alalla – Olemme työstäneet tarkistuksia tavoitteenamme. On ollut korostaa joitakin kysymyksiä, jotka ovat erityisen tärkeitä meille. Niitä on tässä neljä. Esittelijä Rui Tavares puhuikin jo Abrabikkevään opetuksista. Meidän olisi todella muutettava prioriteetteja ja saatava aikaan todellista vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa, kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuspuolustajien ja nuorison edustajien kanssa. Heillä oli aivan fantastinen rooli tässä, mutta myös poliittiset puolueet, järjestöt ja niin edelleen. Tämä on aivan, aivan kertakaikkinen prioriteetti meille. Meidän on tehtävä paljon enemmän kuin tähän mennessä on tehty mielestämme. Toinen kysymys koskee parempaa koordinaatiota unionissa, eli siis e, eri unionin toimielinten yksiköiden ja jäsenvaltioiden välillä. Tämä on aina tapa, kuinka päästä eteenpäin. Ja asentammekin toiveemme Lambrediniksiin, joka on juuri, esitetty, juuri nimitetty uusi erityisedustaja. Hänellä on tietoa sekä parlamentin toimintatavoista että myöskin jäsenvaltioiden toiminnasta. Ja hän varmastikin voi saada jotakin aikaan. Sitten kolmas kohta, johdonmukaisuus näissä politiikan aloissa, joita pyrimme edistämään ulkopuolella Euroopan unionia on tärkeää, että voimme olla uskottavia ja tehokkaita. Rui Tavares puhui rahoituskriisin vaikutuksista. Minäkin haluaisin kiinnittää huomiota yritysten sosiaaliseen vastuuteen ja jäsenvaltioiden ja EUn toimielinten vastuuseen – siitä, että ottaisimme oppia nykyisestä talous- ja rahoituskriisistä. Olemme monet tukeneet rahoitustransaktiosääntöä ja on muitakin välineitä, jotka ovat aivan keskeisiä, niin että voimme vastata tähän kriisiin, mutta sillä tulee olemaan myös valtavia vaikutuksia suhteessamme ihmisoikeusasioissa kolmansien maiden kanssa, erityisesti niiden maiden kanssa, joita johtavat diktaattorit, jotka sijoittavat varoja meidän pankkeihin. Tämä on todella tärkeä, tärkeä ihmisoikeuksien kannalta. Ja lopuksi vielä nämä indikaattorit ja vertailu analyysit, strategiat maita varten, joiden kanssa käymme ihmisoikeusvuoropuhelua ja Kiina tietenkin tässä on ensisijainen. Esittelijämme uskoo, että on erittäin tärkeää antaa lisää juhlallisuutta näille keskusteluille, joka liittyy tähän strategiaan, joka liittyy juuri tähän vuotuiseen strategiaan. Kiitoksia Rauha Koppa. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella esittelijää erittäin hyvästä luonnoksesta. Siinä on taas selkeä viesti ja korostetaan, kuinka tärkeänä pidämme ihmisoikeuksia. Ihmisoikeukset pitäisi asettaa kaikkien EU-politiikan keskiöön ja, ja suhteisiimme ulkopuolisen maailman kanssa. pitää varmistaa johdonmukaisuus eri alueiden väillä EUn ulkoisessa toiminnassa ja pyrkiä toteuttamaan ihmisoikeuslausekkeita kansainvälisissä sopimuksissa. Tässä mielessä haluaisin puhua keskinäistä tilivelvollisuutta kolmansien maiden EU-valtioiden kesken. Me, meidän itsemme me pitää olla eläviä esimerkkejä, mitä tulee ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, jos me haluamme olla uskottavia ja ja tehokkaasti edistää niitä ympäri maailmaa. Meidän pitää tarkastella myös itseämme, tilannetta omalla alueella ennen kuin arvostellaan muita. Pitäisi pyrkiä johdonmukaisuuteen ja tehokkaaseen ihmisoikeusyhteistyöhön EUn ja jäsenvaltioiden kesken. Se on ratkaisevan tärkeä, siksi minä tuen näitä viittauksia mietinnössä samassa hengessä olen tehnyt, ja myös ilokseni muutkin ovat näin tehneet, että tehnyt useita tarkistuksia, jos otetaan huomioon yritysten sosiaalinen yhteiskunnallinen vastuu. Ei pidä unohtaa sitä, että eurooppalaiset yritykset heijastelevat sivilisaatiomme tasoa, ja niilläkin on vastuutehtäviä ihmisoikeuskysymyksissä – ihan niin kuin YK periaatteiden mukaan pitäisi toimia. Meidän pitää kehittää omia kansallisia su- suunnitelmia, miten toteutetaan YK suuntaviivoja ja tehdä parhaamme, jotta kumppanimaat myös toimivat kansainvälisesti hyväksyttyjen yritys, yritysten sosiaalisen, sosiaalisen vastuuseen liittyvien sääntöjen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä Retta Vaaras, olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitoksia kollegoille Gomesille ja Kopalle ja teille itsellenne, kun edustitte Gallia. Meillä ei ole paljon aikaa ja ministeri ja suurlähettiläs täällä jo odottaa, niin haluaisin puhua ainoastaan tästä yritysten sosiaalivastuusta. Se on aivan keskeinen kysymys ja olen tyytyväinen näihin tarkistuksiin, joita on tehty enimmäkseen. Niistä saadaan aikaan kompromissitarkistuksia. yritysmaailma ja ihmisoikeusasioissa on onnistettava. Se on keskeistä, jotta voisimme olla uskottavia ihmisoikeusalalla, mutta myös siksi, että voisimme saada aikaan tehokkaasta ulkopolitiikkaan, kun pyrimme saamaan aikaan standardeja työmaailmaan ja muille alueille, jossa jotka ovat meille tärkeitä, kuten ympäristöalan standardit ja muut. Se, että Euroopan yritykset eivät, tai ainakaan jotkut yritykset eivät käyttänyt asianmukaisesti, mikä pakota niitä toimimaan asianmukaisesti, se vaikuttaa meihin, meidän uskottavuuteemme ihmisoikeuspolitiikassa, mutta se vaikuttaa myös omaan taloudelliseen, sosiaaliseen todellisuuteemme. Jos emme ota tosissamme yritysten sosiaalivastuuta, niin se johtaa lyhytnäköisen ajatteluun, jossa ihmisoikeuksia pidetään ainoastaan poliitikkojen liitännäisenä sen sijaan, että sitä pidetään sen keskeisenä humanitaarisista ja muistakin syistä sen pitäisi olla politiikkamme ytimessä. Olemme varmasti samoilla linjoilla ja odotan ensi viikon kokouksia ja voimme sitten työstää näitä kompromisseja. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon herra Tavares. Nyt sitten siirrymme Erättä katsomar kuulisin tiedotustilaisuuteen. Hän edustaa täällä ulkoasiain ja turvallisuusasioiden korkea edustaja komission varapuheenjohtaja Rova Catherine Ja Hänen tarkoituksena on kertoa meille ulkoministerineuvoston kokouksesta 15. päivältä lokakuuta 2012 etokokouksen tuloksista. Rova ministeri, tervetuloa. Ja myöskin herran Timo, tervetuloa. Kiitos. with us, we appreciate. Kiitoksia kärsivällisyydestänne myöskin. Kiitoksia myöskin siitä, että tulitte meille kertomaan tuloksista, jotka saatiin aikaan ulkoministeri neuvoston kokouksessa. Tämän viikon alkupuolella neuvosto keskusteli suuresta joukosta tärkeitä ja herkkäluontoisia asioita, ensinnäkin Syyriasta. Järkyttävä tilanne maassa ei aiheuta pelkästään huolta ja moraalista närkästystä, vaan saikaan saa myöskin halua toimia hyvin nopeasti. Ja kyse myöskin turvallisuusuhasta, joka kohdistuu muihinkin maihin. Toinen asia oli Iranin ydinohjelma. Tiedämme, että neuvotteluissa toistaiseksi ei ole onnistuttu saman aikaan kuoren tuntuvia tuloksia. Siitä huolimatta neuvosto haluaa pitää yllä kahtalaista lähestymistapaansa, jossa yhdistyvät diplomaattiset neuvottelut tiukempiin sanktioihin. Malista keskusteltiin niin ikään ja tar- tarpeesta palauttaa oikeusvaltion periaatteen ja maan alueellinen koskemattomuus. Haluaisimme tietää, mitä neuvosto nyt aikoo tehdä tässä suhteessa ja miten neuvosto aikoo tukea YK toimia sen hiljattain annetun mandaatin valossa, joka turvallisuusneuvoston puolella annettiin. Ei ole toimia tässä kysymyksessä. Meillä on aikaa kuin vähän, mutta meillä on kuitenkin riittävästi aikaa teidän puheenvuoronne varten, joten saatte nyt saman tien puhua, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, distinguished honorable. Uh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisat uh, valiokunnan jäsenet. Minulla on suuri ilo ja kunnia tavata teitä tämänpäiväisessä kokouksessanne. Puhun täällä nyt korkean edustajan varapuheenjohtaja Baronitar Ashtonin puolesta ja kerron teille niistä tuloksista, jotka saatiin aikaan ulko- asianeuvoston kokouksessa 15. päivä lokakuuta Luxemburgissa. Kokous oli oikein onnistunut ja hedelmällinen. 14. päivän iltana neuvosto järjesti illallisen, jossa oli mukana Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Keskustelimme hänen kanssaan kahdenvälisesti kumpaakin osapuolta kiinnostavista asioista, kuten energiasta, kaupasta – uuden, uudesta, uuden aikaistamisen pyrkivästä kumppanuudesta, asemista, viisumikysymyksistä ja monista kansainvälisistäkin asioista, mukaan luettuna Syyria, Iran ja Mali. Ilmestilaisuus ja keskustelu olivat pitkiä ja eloisia, ja kumpikin osapuoli esitti omia argumenttejaan suorapuheisesti ja vakavaan henkeen. Kaiken kaikkiaan ilmapiiri oli oikein hyvä koko tilaisuuden ajan, mutta näiden kreettisten ja rakentavien kumppanuus suhteiden osalta hyvä henki säilyi. Neuvostelu, neuvosto valmisti samalla EU-veneen huippukokousta, joka järjestetään joulukuussa. Maanantaamana päätettiin vuoden 2012 Nobel-palkinnon myötä, joka nyt tänä vuonna annetaan Euroopan unionille, valmistella päätösauselmaa jo, jo neuvoston kokouksen jälkeen. Katsoimme, että tämä tunnustus, joka oli annettu Euroopan unionin tekemälle työlle, edellyttää sitä, että me jatkossakin teemme työtä nyt siteraan väsymättä rauhan ja perusoikeuksien ja arvojen puolesta pyrkien tekemään ulkoisista toimista johdonmukaisempia, kaiken kattavampia ja tehokkaampia. Lainaus päättyi tähän. Ensimmäinen asia neuvoston esityslistalla oli Mali. Tilanne Malissa on edelleenkin äärimmäisen huolestuttava. YK turvallisuusneuvosto hyväksyi toisen päätöslauselman asiasta viime perjantaina. Päätöslausema pitää sisällään vetoomuksen Euroopan unionin suuntaan, että Euroopan unioni auttaisi ja antaisi asiantuntemustaan, jotta voitaisiin tukea aseellisia ja turvallisuusjoukkoja, jotka ovat Malissa tässä valossa neuvosto hyväksyi neuvoston johtopäätökset, jossa vedotaan kriisin hallintakonseptin kehittämiseksi sotilaisen mission paikalle lähettämiseksi kouluttamaan Malin armeijan sotilaita. Euroopan unionin toiminta perustuu yhteiseen uhka-analyysiin, joka koskee tuota aluetta Eurooppa ja laajempi maailma, epävakaus, terrorismi ja ylikansallinen kansainvälinen rikollisuus Malissa ovat tässä taustatekijöinä. Meidän tavoitteemme ovat täysin selkeät, Haluamme palauttaa oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisen ja demokraattisen hallituksen maahan, hallituksen, joka valvoo koko aluetta, koko maan aluetta. Meidän täytyy tehdä lähes yhteistyötä tässä suhteessa YK kanssa ja myöskin Afrikan unionin kanssa. Mukana myöskin IKUassa. Senkin merkitystä painotettiin Romano Prodi on nimitetty YK erityislähettilääksi ja tämä tieto otettiin ilomielin vastaan. Marraskuun ulkoasian neuvoston kokouksessa Malin tilannetta tullaan edelleenkin käsittelemään. Tämän jälkeen keskustelemme Syyriasta. Välitön prioriteetti tietystikin on lopettaa ihmisten tappaminen. Neuvoston johtopäätöksissä, jotka me hyväksyimme, painotetaan juuri tätä. Niin ikään me hyväksyimme lisää toimia, jotka kohdistuvat hallitukseen, eivätkä sivileihin. Nämä lisärajoitukset. Lisäksi todettiin, että Euroopan unioni jatkossakin on, tai on edelleenkin, huolestunut Syyrian kriisin leviämisestä naapurimaihin. Me tuomitsemme hyvin voimakkaasti Syyrian iskuto Turkin maaperällä. Euroopan unioni vetoaa kaikkiin osapuoliin, jotta kriisin kärjistymiseltä voitaisiin välttyä. Diplomaattiset ja poliittiset pyrkimykset ratkaisun löytämiseksi jatkuvat. Samaan aikaan neuvosto ilmaisee täyden tukensa YK pyrkimyksille, Arabiliikan toimijoille sekä erityisedustajan Lakhdar Abrihimin toimille. Haluamme tukea näitä toimia tulevana talvena – Pyrkimyksenä on varmistaa se, että inhimillinen humanitaarinen apu menee perille. Tämä tulee yhä tärkeämmäksi tehtäväksi, kun talvi lähestyy. ministeri totesi, että suurimpana avun antajana meidän, me olemme onnistuneet saamaan 230 miljoonaa euroa kokoon. Euroopan unioni on avustustoimien kärjessä etunenässä, mutta meidän täytyy pyrkiä vielä parempaan. Myöskin naapurimaissa täytyy ryhtyä toimiin. Naapurimaat ovat ottaneet vastaan suuren joukon syyrialaisia pakolaisia. Ja meidän täytyy pyrkiä auttamaan Syyrian kansallisyhteiskuntaa suoraan. Korkea edustaja kertoi nyt valitsevasta tilanteesta Egyptissä. Arabiliitto oli keskustelussa 13. marraskuuta 13. päivä ja EUn tätä käsittelyä työryhmä kokoontui tämän jälkeen. Työryhmän tarkoituksena on tukea ja kannustaa tässä siirtymäprosessissa ja koota yhteen eri osapuolia erittäin laajalti. Egyptin tärkein prioriteetti pitää sisällään kauppa- ja investointikysymykset matkailun sekä varojen palauttamisen maahan. Niin kuin aiemmissakin työryhmän kokouksissa korkea edustaja pyysi, että Euroopan parlamentti näyttelisi tässä omaa rooliaan ja osallistuisi näihin kokouksiin. Keskustelemme myöskin lähi rauhanprosessista. Tässä suhteessa olemme yhtenäisenä rintamana vaatimassa, että keskustelut Israelin ja Palestiinan välillä aloitettaisiin uudestaan, jotta voitaisiin varmistaa, neuvottelun pohjautuva kahden valtion ratkaisu, joka johtaisi rauhan ja vakauteen puolin ja toisin. Iranin osalta me päätimme uusista rajoittavista toimista, jotka keskeytyvät neljään osa-alueeseen. Ensinnäkin rahoituskysymykset, toiseksi kauppa, energia ja liikenne. Nämä toimet kohdistuvat kohdentaa siten, että tarkoituksena on puuttua Iranin ydinohjelmaan ja niihin varoihin, joita Iran käyttää tämän ohjelman rahoittamiseen. Tarkoituksena ei ole kohdistaa toimia Iranin kansalaisiin. Tämä päätös lähettää täysin selkeän viestin Iranin suuntaan ja kehottaa Irania ottamaan huomioon kansainvälisen yhteisön vakavat huolet, jotka kohdistuvat Iranin ydinohjelmaan. Ja tämä on vastaus, ja Iranin pitäisi vastata harjoitettuun paineeseen rakentavalla tavalla. Neuvosto samalla vahvisti johtopäätöksensä, joiden mukaan Euroopan unionin tarkoituksena on pyrkiä diplomaattiseen ratkaisuun Iranin ydinvoiman osalta ja myöskin pyrkiä luottamuksen rakentamiseen askel askeleelta. Sanktiota eivät sinänsä ole itse tarkoitus. Iranin hallituksen tehtävänä on nyt ryhtyä mielekkäisiin keskusteluihin, jotka maastavat sen, että luottamusta voidaan rakentaa rauhanomaisin keinoin, mitä tulee sen ydinohjelmaan. E3 plus 3 edelleenkin tulee harjoittamaan painostusta saadakseen Iranin mukaan vuoropuheluun. Tämä on tämä kahtana tapa. Lounaan yhteydessä me keskustelimme itäisestä kumppanuudesta ja keskityimme poliittiseen tilanteeseen, joka nyt valitsee Georgiassa ja Valko-Venäjällä vaalien jälkeen. Valko-Venäjästä olimme kaikki samaa mieltä sen analyysin kanssa, jonka mukaan todelliset muutokset eivät ole tapahtuneet, eivät ole tapahtumassa. On tärkeää, että pysymme yhtenäisenä politiikassamme jotta voimme maksimoida toimimme vaikutuksen. Me tulemme pitäytymään politiikkaamme, joka perustuu kriittiseen keskusteluun mukanaoloon. Me puutumme ihmisoikeuksien kunnioittamatta jättämiseen, haluamme yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja myöskin poliittisen opposition kanssa. Neuvoston johtopäätöksissä todettiin, että rajoittavia toimia pidetään yllä ja pidämme kiinni lähestymistavastamme Georgian osalta. Olemme valmiita auttamaan maata valin jälkeisenä aikana. Meidän täytyy varmistaa jatkuvuus EU-Georgia asialistan käsittelyssä. Meidän täytyy pysyä valppaina, koska tilanne saattaa muuttua vielä. Neuvoston johtopäätöksissä, jotka me hyväksyimme, painotamme juuri tätä tosiasiaa. Korkea edustaja ilmoitti että hän oli pyytänyt komissaari Fyyleä yhdessä varapääsihteeri Helga Schmidtin kanssa vierailemaan Georgiassa ja tapaamaan kum, kummankin osapuolen edustajia, jotta he voisivat paremmin tutustua Georgian tulevaan hallitukseen EU-Georgia-yhteistyön puitteissa. Tuo vierailu on meneillään juuri parhaillaan. Komissaari Fyyle ja Rova Helga Schmidt uskoakseni lähtivät matkalle eilisiltana ja kokous järjestetään tänään 18. päivä. Me jäämme nyt ilomielin odottelemaan keskustelua Euroopan parlamentin puolella ensi viikolla täysistunnon yhteydessä. Täysistunnon esityslistalla ovat sekä valko että Georgia. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kuten totesin aluksi, me hyväksyimme neuvoston johtopäätöksiä, jotka koskevat Syyriaa ja Irania, niin ikään valko ja Georgiaa ja myöskin Malia. Tietystikin neuvoston johtopäätökset ovat myöskin teidänkin nähtävillänne. Ja mielelläni vastaan myöskin kysymyksiin. Thank you very much for comprehensive and Kiitoksia kattavasta konkreettisesta puheenvuorosta, joka käsitteli ulkoasiain neuvoston huippukokousta. Nyt voitte esittää, hyvät työtoverit, kysymyksiä, huomioida, huomioita. Pyrkikää puhumaan mahdollisimman lyhyesti niin, että kaikki kollegat saavat tilaisuuden osallistua. Ja sitten myös ministerille jää tarpeeksi aikaa vastata teidän kysymyksiinne. De Keser. Merci, monsieur le président. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja kiitoksia teille kolme pientä kysymystä. Ensinnäkin mainitsitte herra Lavrovin ja eu Venäjän huippukokouksen lähestymisen. Onko Syyrian kannan osalta mitään muutosta venäläisten asenteessa. Oletan, että keskustelitte asiasta. Havaitsetteko mitään muutosta asenteessa? Tietenkään se ei ole neuvoston päätelmissä mainittuna. Sitten toinen kysymys on yksinkertainen. Mainitsitte hyvin lyhyesti lähi Israelin ja Palestiinan kysymykset. YK on, YKssa esitetty pyyntö Abbasilta ja tämä päätöslauselma, olivatko nämä asioita, joihin viitattiin? Tämähän on kiistanalainen juttu. Sitten kolmas kysymys koskee Irania. Iran tietenkin perustelee uranin rikastamishankkeensa niin, että se tarvitsee tätä ydinlääketiedettä varten yli sallittujen rajojen. Tapasin Iranin lähettiälään ja hän sanoi, kertoi pitkään, kuinka tarvitsivat näitä radioisoteeppeja Yrdin lääketiedettä varten sitten Venäjän ja Brasiliankin kanssa. Mutta tämä ei tullut mihinkään. Mikä sitten on Euroopan kanta tässä asiassa? Onko tähän viitattu? Puhuitteko tästä Iranin asiasta? Kiitoksia. Thank you very much, madam. Kiitoksia Rova Komes sitten. Merci Madame le Ministre. Uh, I, I'd like... Kiitoksia ministeri. Haluaisin kysyä teiltä Malista, Malin operaatiosta. Me kaikki ymmärrämme syyt, miksi YK tätä on pyytänyt. Haluaisin kysyä teiltä, Ovatko jäsenvaltiot pyrkineet edesauttamaan tätä operaatiota ottaen huomioon talouskriisin vaikutukset ja myös pitäen mielessä sen katastrofisen tavan, jolla EU käsitteli toista YUTP-operaatiota naapurimaassa. Siellä piti käsitellä sen tyyppisiä ongelmia, kuin Malissakin, ja nyt viittaan Guinea-Bissauun. Sielläkin puhuttiin laillisuusperiaatteesta, äh, armeijan uudelleenjärjestelystä, toi, pyrittiin torjumaan äh, järjestelmän rikollisuutta, terrorismia, ja tätäkään ongelmaa ei ole ratkaistu, sen, vain on pahentunut Ekovasin edistämään vallankaappauksen kautta, ja te ette tee yhtään mitään ja myös tämä Malin missio, minä puolan sitä kyllä, mutta en usko, että EU jatkossa voi kääntää katseensa siltä, mitä guinea bissau tapahtui. Siinä on selkeät yhteydet kuitenkin tähänkin tilanteeseen. Oliko tämä jotenkin esillä neuvoston keskusteluissa? Sitten Veronik de Keiser kysyi Syyriasta ja minäkin kysyisin vielä, kun ajatellaan saapuvaa talvea, niin käytiin vakavaa keskustelua siitä, että saattaisiin aikaan tällaisia humanitaisia turvasatamia. En puhu Syyrian sisällä, vaan naapurimaissa, aivan erityisesti Turkissa, mutta myös Jordaniassa ja muualla. Ja tämäkin, tässäkin tarvitaan myös turvallisuustoimia tässä yhteydessä. Sitten mitä tulee Lähi-Itään, Veronik kysyi myös palestiinalaisista ja YKsta. Haluaisin kysyä Pakasta. Miten... Akasta. Mitä neuvosto totesi rauhanprosessista sen edistämistä, jos samanaikaisesti näyttää siltä, että neuvosto suhtautuu suopeasti akasopimukseen, sopimukseen joka ehdottomasti on ristiriidassa kaikkien näiden poliitikkojen kanssa. Sitten viimeinen kysymys. Ehkä tästä ei puhuttu neuvoston kokouksessa, mutta se liittyy paljon teidän maahanne ja se liittyy paljon myös EUn suhteisiin mm, naapurimaansa kanssa, Turkin kanssa hiljattain eh, herra Barroso nimetti, nimesi edustajan, joka käsittelee Kyproksen ongelmaa Miten te tämän asian näette? Kiitos. Thank you, Madam Gomes. Mr. Huntis. Kiitoksia sitten, herra Huntis. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Υπουργό. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia rouva ministeri. Kiitoksia siitä, että osallistutte päiväisen kokoukseemme. Kiitän myös näistä neuvoston kokouksen tuloksista. Se, mitä aion nyt sanoa, ei koske teitä henkilökohtaisesti. Tehän kerroitte Astonin päätelmät neuvoston tulokset yleisesti, joten en halua, että ottaisitte henkilökohtaisesti näitä huomioita, joita nyt esitän. Ensimmäinen huomio on hyvin yleinen ja ne koskevat arabimaiden kansannousuja Syyria, Iran, näistä olemme ma- maininneet. Voisitteko kertoa, oletteko sitä mieltä, että Eurooppa tekee kaiken voitavansa, jotta näihin asioihin saataisiin omainen ratkaisu? Minun mielestäni näin ei ole. Sisältö kysymysten lisäksi ja symbolisen tason lisäksi Eurooppaa Eurooppa on nyt arvotetaan sen mukaan, että sille on annettu Nobelin rauhanpalkinto. Ja kuinka tämä nähdään? Onko Euroopan unioni todella kykeneväinen ratkaisemaan näin vanhoja ongelmia kuin Palestiina ja Kypros? Jos näin olisi, niin sitten ehkä olisi hyvä syy antaa Euroopan unionin rauhanpalkinto, mutta ei tässä tilanteessa Syyriasta. Euroopan unioni ei ole arvioinut asianmukaisesti arabimaiden kansannousuja eikä Syyrian nykytilannetta. Tarvitaan rauhanomaisia ratkaisuja ilman välintuloa YK taholta, sanotaan. Mutta kuinka neuvosto arvioi Turkin roolin ja Turkin pyrkimyksen ottaa vahvempi rooli se myös Israel pyrkii puuttumaan yhä enemmän Iranin asioihin. Eikö tämä herätä uutta oppositiota? Eikö tämä lisää vaaraa sille, että koko alue on kohta liekeissä? En halua nyt liian pitkään puhua. Iranin pakkotoimet ovat toimia, jotka aiheuttavat ongelmia naapurimaille. Ne joutuvat kärsimään seuraukset energia-alaa kysymyksessä esimerkiksi. Saattepa nähdä, jos tulee sotilasväliintuloja, niin, niin mm, pakolaisvirrat purkautuvat Eurooppaan Kreikan kautta. Mitä tässä tapahtuu? Uskon, että olette näistä puhuneet. Ehkä sanotte, että nämä ovat asioita, jotka teitä huolestuttavat. Tai ehkä vähän rahoitatte minua ja sanotte, että nämä asiat ovat täysin käsiteltyjä. Joka tapauksessa olisin odottanut asennetta, joka olisi enemmän rauhan tahtoinen näissä asioissa. Kiitos, Sofokleus. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Καταρχάς να καλωσορίσω την κυρία Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä ministeriä. Neuvosto on esitellyt päätelmänsä on korostettu tarvetta tehdä työtä rauhan puolesta. Kaikki ovat tästä varmasti yhtä mieltä. Tällä on käsitelty nyt useita asioita viimeisessä ulkoasian neuvostossa – asioita olisi käsiteltävä myös yhteisösäännöstön näkökulmasta. Kukaan ei varmaankaan tätä vastusta, mutta minulla on muutama kysymys. Ensimmäinen Syyriasta. Kuulimme Rova Astonia täysistunnossa. Hän kuvailee meille talousapua, rahoitus- ja humanitaarista apua Syyrialle. Mutta kyllähän me tarvitsisimme myös varasuunnitelman Syyriaa varten. Verilöyly ja murhat jatkuvat. Niitä on yhä enemmän. Uhat vain kasvavat ja selkkauksen vakavuus lisääntyy. Näemme, mitä tapahtuu Turkin kanssa. On muistettava myös Venäjän ja Kiinan kannanotot. Onko teillä varaa suunnitelmaa rauhan turvaamiseksi? Toinen kysymys koskee Palestiinaa. Jos nyt sanotaan, että haluamme ratkaisun. No, niin olemme halunneet jo vuosikymmeniä. Haluamme kahden valtion ratkaisun niin, että kunnioitetaan kansainvälistä oikeutta. Kyllä, kyllä. Mutta onko teillä joitakin suunnitelmia, kuinka tähän päästään? Rava Gomez puhui teknokraatin nimittämisestä sovittelijaksi niin, että voitaisiin saada Kyprosasia eteenpäin. Minulla on kysymys. Oletteko pohtineet, että mahdollisesti poliittinen taho olisi tässä mukana? Mitenkään aliarvioimatta nimitetyn henkilön pätevyyttä, mutta olisiko politiikka parempi kuin teknokraatti? Tässä kysymyksiä, joihin odotan teiltä vastauksia. Mahdollisimman selviä sellaisia ja mahdollisimman suoria, jos mahdollista. Give the floor to the minister. Kiitos herra Lainin Sitänen puheenvuoron rovaministerille. Georgian. Kiitoksia, että mainitsitte Georgian, rovaministeri. On hienoa, että Euroopan unio toimii nyt aktiivisesti ja pyrkii kehittämään tuon maan tilannetta. Georgialla on sopimus EUn kanssa tuloillaan ja olisi hienoa, mikä tämä saataisiin aikaan tämä sopimus mikäli aassosyntysopimus saataisiin hiottua loppuun saakka. Tästä olisi hyvin paljon apua Georgialle. Kysyisinkin, mitä, mikä neuvoston arvio Georgian uudesta johdosta ja sen suhteesta Venäjään? Katsotteko te, että myönteistä kehitystä tulee tapahtumaan uuden hallituksen aikana vai onko uusi hallitus pikemminkin entistä enemmän Venäjän valtapiirissä? kahden valtion ratkaisu Lähi-idässä. Tähän, tätä kyllä peräänkuulutetaan, mutta kuitenkaan kukaan ei pakota Israelia lopettamaan Länsi-Jordanilla uudisasutuksen rakentamista. Tämä pikemminkin vaikuttaa siltä, että tässä valmistaudutaan yhden valtion ratkaisuun ja Euroopan unioni avuttomasti vain seuraa vierestä tätä tilannetta, eikä tee riittävästi uudisasutuksen lopettamiseksi ja kritisoimiseksi, eikä se ole ryhtynyt toimenpiteisiin tässä suhteessa. Meidän pitäisi ryhtyä toimiin, jotka osoittaisivat Israelille, että me emme kerta kaikkiaan tällaista siedä. Syyriasta ja tartuntavaarasta maiden osalta ja Tur- eh, Turkin ja Syyrian välisestä tilanteesta kysyisinkin, mitä me teemme estääksemme kärjistymisen ja laajentumisen niin, että Turkin ja Syyrian välillä kiistat eivät pysy pieninä nahakoin, mm, pienenä nahisteluna, vaan että tästä syntyy laajempi, laajempi mittainenkin sota. Mm. Kiitoksia, herralainen. Nyt annan puheenvuoron rouva ministerille. Olkaa hyvä. <clears throat> Mr. President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin nyt tuli paljon kysymyksiä ja jotkut olivat hiukan päällekkäisiäkin, joten yritän mahdollisuuksien rajoissa vastata kattavalla tavalla kysymyksiinne. Mitä tulee kokoukseen ministeri Lavrovin kanssa – Venäjän ulkoministerin kanssa. Meillä oli todellakin hyvät keskustelut, keskustelut niin kuin sanoin, sekä kahdenkeskisistä kysymyksistä että kansainvälistä asioista. Erityisesti puhuttiin Syyriasta, Iranista ja Malista. Syyriasta. Syyrian kohdalla tietysti me olemme samaa mieltä siitä, että olemme hiukan eri mieltä Venäjän federaation kanssa joissakin kysymyksissä, mutta siltikin to- toistaan tämä oli erittäin hyvä suora keskustelu, jonka kävimme illallisen aikana. Ja voin todeta, että herra Lavrov toisti maansa kannan koskien Geneven tiedonantoa. Tämä oli asia, jota hän käsitteli enemmänkin keskustelun aikana, mutta en voi sanoa, että olisi ollut minkäänlaista liikettä, lähentymisliikettä näissä erimielisyyksissä, joita on olemassa Syyrian kohdalla välillämme. Mutta vieläkin haluan kuitenkin toistaa, että keskustelut käytiin rakentavassa, rehdissä henge, suorassa hengessä ja näin ollen korkea edustaja sanoi, että tällä tavalla valmistauduttiin myös hyvin EU-Venäjä huippukokouksen, joka pidetään myöhemmin tänä vuonna. Sitten Lähi-Itään. Keskustelimme tietenkin kaikista kysymyksistä. Kuten tiedetään, neuvosto hyväksyi toukokuussa yhden vahvimmista päätelmistään ikinä. Erittäin vahva kannanotto koskien siirtokuntia ja tietysti kahden valtion ratkaisua, josta pidämme kiinni. Sitten keskusteltiin presidentti Abbasin eh, kannanottoa, joka myöhemmin välitetään palestinviranomaisen toimesta yleiskokoukselle, mutta sanoisin, että keskustelussa pääasiassa keskityttiin siihen, kuinka me voimme rakentavammin, rakentavammalla tavalla äh, saada prosessin uudestaan liikkeelle. Tämä oli pääpainopiste tässä kohtaa ja tietenkään me emme tiedä, mikä päätöslauselman sisältö tulee olemaan, jonka palestinaisviranomaiset äh, välittävät. Mutta me keskitymme siihen, miten saadaan uudestaan rauhanprosessi liikkeelle. Ja tämä oli pääkohta keskustelu sitten siirtokunnista. Meidän kantammehan on erittäin selvä neuvostossa jokaisessa tapa, kaikissa yhteyksissä, myös lausunnoissa, päätöslausunnoissa, myös korkean edustajan jäsenvaltioiden julkilausunnoissa aina toistetaan se, että tätä ei voida hyväksyä. Tässä rikotaan kansainvälistä oikeutta siirtokuntakysymyksessä, joten meidän kantamme asiasta on erittäin selvä. Ja jos lukee nämä toukokuun neuvoston päätelmät, tämä kanta toistuu todellakin vahvimmalla mahdollisella tavalla. Sitten Iranista jälleen meidän kantamme tässäkin on selkeä ja se heijastuu myös viime, viimeisimmissä päätelmissä, jotka hyväksyimme maanantaina. Tähän jo viittasin. Tietysti sanktiot ei ole mikään politiikka, toimintatapa sinällään, ei se ratkaise ongelmaa mutta se on osa tätä niin sanottua double track kahtalaista lähestymistapaa. Tähän liittyy vahva diplomaattinen raide. Tehän tiedätte, että korkea edustaja tapaa Iranin vastapuolia I3 E3 plus 3 prosessia. Samanaikaisesti me yritämme rakentaa luottamusta ja ehdotuksia on tämän suuntaisesti tehty. Neuvoston kanta siis on erittäin selvä. Me tuomitsemme jatkuvan rikastun uranin, uraniumin tuoton ja, ja, ja, ja myös raskasvesireaktoritoiminta jatkuu. Ja tätä on käsitelty myös IAEAssa, turvallisuusneuvostossa ja IAEAn johtokunnan päätösasemassa siis tässä mielessä. Tämä on myös äh, neuvoston kanta. Ja Mali-operaatiosta. Tämä on sellainen aika, jolloin Eurooppa-neuvosto ja erityisesti korkea edustaja ovat valmistelemassa utp operaatiota Nyt on varmasti vielä liian varhaista sanoa, miten jäsenvaltiot tähän reagoivat, mutta kun otetaan huomioon tilanteen vakavuus ja nämä vakavat huolet, joita viimeisessä neuvoston päätelmissä on esitetty, niin minä kyllä ennakoisin, että huolimatta kriisistä, huolimatta talouden tilanteesta, jäsenvaltioiden reaktio tulee olemaan tullaan saamaan, mutta meidän pitää vielä nähdä, miten tämä sitten toteutuu tulevina viikkoina. Sitten Guinea Bissan tilanne, niin kuin josta Rova Gomes kysyi, on todella huolestuttava. Eilen meillä oli tilaisuus poliittisen vuoropuhelun yhteydessä EUn ja Verden välillä keskustella tilanteesta Guinea-Bissaussa. Tämä tietysti on kysymys, joka huolestuttaa erittäin paljon Kapverdeä. Kyseessä on tilanne, joka luo huolta hu- huumeiden salakuljetuksesta ja muista laittomista toimista maassa. Ja tietysti väestö kärsii näistä tapahtumista. Neuvostolla on ollut tilaisuus ottaa kantaa tähän tilanteeseen aikaisemminkin jo, ja tietysti edelleenkin tämä on huolestuttava tilanne, mutta tilanne Malissa ja tietysti vielä laajempi tilanne Sahelin alueella on välitön huolenaihe neuvostolle, ja tämän takia päätös tehtiin, kun pyyntö tuli turvallisuusneuvostosta. Sitten humanitaarisiin turva paikkoihin tai turvasatamiin ymmärtääkseni. Jotkut jäsenvaltiot aikaisemmin ovat tehneet ehdotuksia tämän tyyppisistä turvasuoja-alueista, jotta niitä perustettaisiin maiden sisälle, Syyrian sisälle. Mutta tietysti mitään yhteistä kantaa asia, ehdotuksesta ei ole aivan erityisesti sen takia, että puuttuu yksimielisyyttä YK turvallisuusneuvostossa, koska on oma asiansa, että perustetaan tämän tyyppisiä käytäviä tai turvasatamia ja oma asiansa sitten taas on, miten pystytään suojelemaan väestöä, jota siirretään kyseisille alueille, joten näyttää siltä, että mitään yksimielisyyttä tässä vaiheessa ei ole turvallisuusneuvostossa. Tämä on, tästä asiasta siis ei ole samaa mieltä. Tietysti humanitaarinen tilanne on äärimmäisen vakava. Ihmisiä tapetaan päivittäin. Kokona- kokonaismäärä kuolleita on nyt jo 45 000 tai yli 45 000 henkeä ja siksi on äärimmäisen tärkeää lopettaa väkivaltaisuudet, ja lopettaa jatkuva tappaminen. Siksi neuvosto antoi täyden tukensa herra Brahimin no, toimille. Tehän tiedätte, hän nyt johtaa erilaisia delegaation vierailuita avainmaissa, lähtien liikkeelle tietenkin itse Syyriasta, mutta hän tulee käymään myös kaikissa naapurimaissa korkea edustaja, mutta myös jotkut jäsenvaltiot ovat tavanneet herra Brahimin New Yorkissa yleiskokouksen, yleiskokousviikolla ja tietysti hän saa meiltä täyden tuen mitä tulee AKA-sopimukseen, mitään yhteistä kantaa, niin kuin tiedätte, ei ole neuvostossa. Ja, mutta jotkut yksittäiset jäsenvaltiot ovat ottaneet varsin vahvasti kantaa asiaan ja myös täytäntöön panneet päätöstä tuotteista, jotka ovat peräisin miehitetyltä alueelta ja siirtokunnista. Mutta tässä vaiheessa mitään yhteistä kantaa ei ole neuvostossa. Sitten tuli kaksi kysymystä Kyproksen kysymyksestä ja vuos, herra Barroson edustajan nimityksestä. Jos sallitte, yritän vastata tähän kysymykseen tämän kokouksen jälkeen yksittäisille jäsenille suoraan, koska nyt toimin äh, siinä roolissa, että edustan korkeaa edustajaa ja toivon, että te ymmärrätte tämän seikan. Ei ole kyse siitä, että haluaisin tätä asiaa vältellä. Tiedätte aivan hyvin, kuinka avoimesti asiaan suhtaudun, mutta tämä ei ole oikea ajankohta siihen. Tästä varmasti keskustellaan ulkoiseen neuvoston kokouksia. Olen tietysti erittäin iloinen, että, voi, että puhuttaisiin myös Kypros-kysymyksestä, mutta on jossakin toisessa yhteydessä. Ja myös olen valmis tähän nyt yks, yksittäisten jäsenten kanssa tänäänkin. Sitten tuli kysymys arabimaista, arabikevästä ja mitä EU tässä yhteydessä tekee sitten, jos nyt voin sanoa näin, tuli hiukan arvostelua tai esitettiin epäilyä sen suhteen, ansaitseeko Euroopan unioni tämän Nobelin rauhanpalkintonsa. Minä haluan vain toistaa tämän julkilausuman, jonka julkistimme maanantaina neuvostosta ulkoasiain neuvostosta koskee Nobelin rahon palkinto tietysti tämän jälkeen. Tässä, tämä myönnetään tavallaan EUn rauhan saavutuksista siitä lähtien. otan huomioon saavutukset alusta lähtien ja meidän mielessämme ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan unioni on todellakin ollut tällainen rauhanhanke. maailman sotaa ei ole tapahtunut eikä eurooppalaista sotaa viimeisen toisen maailmansodan jälkeen. Ja tietysti Euroopan unionin perustaminen on vaikuttanut pitkälti tähän saavutukseen. Luonnollisesti Nobelin rauhanpalkinto on myös selkeä rohkaisu EUlle, jotta se jatkaisi samalla tiellä. Ja tähän liittyy valtava vastuu. Te otitte itse esille palestinalaiskysymyksen, puhuitte arabikevästä ja tietysti on muita kriisejä ympäri maailmaa ja tietysti Euroopan unioni, joka ei ole ainoa toimija tietenkään. Maailmassa onhan YK, muita alueellisia järjestöjä ja Euroopan unioni yrittää täyttää oman tehtävänsä aina yhteistyössä muiden kansainvälisten järjestöjen ja myös alueellisten järjestöjen kanssa. Ja tämän takia esimerkiksi Syyrian kohdalla me teemme erittäin läheistä yhteistyötä Arabiliikan kanssa ja pidämmekin heidän kanssaan kokouksen, ministeritason kokouksen EUn ja Arabiliikan välillä. Tämä on toinen historiassa tämä tyyppinen kokous. Se tullaan pitämään Kairossa 13. marraskuuta. Tämä on erittäin hyvä tilaisuus EUlle ja Arabiliikan valtioille keskustella kaikista näistä asioista ja tapahtumista, joita tapahtuu eteläisessä naapurustossamme erittäin kriittisiä kysymyksiä monissa maissa on tällainen jatkuva muutostila. Ja meidän pitää jatkossakin pyrkiä avustamaan näitä maita ja miettiä, miten jatkossa voimme jatkaa tätä tuen antamista ja harjoittaa yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Mitä tulee Turkin rooliin, tietysti Turkki on maa, jolla on ollut rooli, joka jatkossakin haluaa toimia alueella, mutta ei se ole ainoa maa. Se on tärkeä maa alueella, mutta tietysti muitakin tärkeitä maita Arabimaailmasta löytyy ja niillä ne toimivat omassa roolissa ne mainitsinkin tässä jo Arabiliigan. Sillä pitäisi olla prioriteettiasema, kun käsitellään arabi kevättä ja siihen liittyviä maita. Nyt taisin käydä läpi kysymykset. Jos ei, niin ehkä te voitte kommentoida. Mutta suurin piirtein kai kävin kaiken läpi. Thank you, thank you very much. Kiitoksia paljon, rouva ministeri. Jälleen kerran monet kiitokset ja kiitokset siitä, että ulkoasen valikuntaan tulitte kertomaan näistä tuloksista. Meillä on lyhyesti vielä kaksi ystävyyden kohtaa. Kiitoksia siitä, että kohdassa muuta asiat ei ole mitään sanottavaa. Totesin, että seuraava kokous tulee olemaan ylimääräinen kokous ensi viikolla torstaina Strasburgissa. Äänestys mietinnöstä toimitetaan tuon kokouksen yhteydessä 10.11.30. Tuo kokous kestää torstaina. Esitystä on loppuun käsitelty. Kiitoksia osallistumisesta ja kokous päättyy tähän.